Kolleginnen kollegen. Hyvät kollegat, toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän valiokunnan, koko, valiokunnan kokoukseen. Näin, tämän, jatkamme tätä iltapäivän kokousta sitten huomenna kahden istunnon verran aamupäivällä ja, ja iltapäivälläkin. Ehdottaisinkin, että, että saman tien siirrymme esityslistan asioihin. Hyväksymme ensiksi ensinnäkin esityslistan, ellei huomautettavaa ole, niin tämä esityslista on näin ollen hyväksytty. Sitten kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Ja ilmoitan teille niin kuin aina, että meidän äh, että kokouksemme kuuluu verkossa ja näkyy ja näin ollen kokoonnumme julkisesti ja meillä on 16 virallista kieltä täällä käytössä. Hyvä. Sitten <clears throat> on vuorossa minun ilmoituksia asianeet vielä, jotka liittyvät kohtaan kaksi. Ilmeisesti olette saaneet tietääkin jo, että, että on olemassa uusi ehdotus, joka koskee huippukokousta torstaina monivuotisen rahoituskehityksen kehyksen osalta. Te varmastikin olette myös saaneet tietää, että verrattuna <clears throat> Suomen ehdotukseen <clears throat> viime vuoden lopulta maatalousbudjetin osalta on lisäksi leikattu vielä 5 miljardia, tai on tarkoitus leikata vielä 5 miljardia lisää, ja tämä merkitsisi verrattuna nykyiseen jaksoon 2014-2020, kun otetaan pois Britannia, mikä on aivan oikein. Kun sitä näin lasketaan, niin miinus on yli 53 miljardia. Ja ainakin monet varmasti ovat sitä mieltä, että, että tämä on sellainen esitys, jota <clears throat> emme voi hyväksyä. Ja sitä täytyy ehdottomasti selvästi parantaa. Maatalousbudjetti ei ole se mistä lohkotaan kaikkia uusia toivomuksia, mitä, sitä löytyy, mitä löytyy Euroopan unionin muilta politiikan sektoreilta. Jäsenvaltioiden täytyy vielä selvästikin lisätä tähän, eikä lähteä syntyä kilpailua niin sanottujen vanhojen politiikan sektoreiden <clears throat> ja nyt uutena uusien niin sanottujen nykyaikaisten myös politiikan sektoreiden välillä. Siksi uskonkin, että tämä johtaisi lisähajannukseen Euroopan unionissa. Siksi <clears throat> tämä on minun mielestäni ja varmasti teidänkin mielestäni sellainen, jota ei voida hyväksyä, mitä on ehdotettu. Tämä oli minulta puheenjohtajan ilmoituksina ja ehdottaisinkin, että sitten saman tien siirrymme esityslistan kohtaan kolme. Ja tässä on kahden, kahden lausunnon ja tutkimuksen esittely, joka liittyy kaniinien terveyteen, kanien terveyteen, joka perustuu, se on EFSAn tekemä ja nimenomaan parlamentin pyynnöstä. Teille tiedoksi että tämä on ennakkotapaus. Tällaista ei ole vielä tehty aikaisemmin, että suoraan käännymme parlamentin taholta EFSAn puoleen. Tässä on yhtäältä kysymys lausunnosta, joka koskee kanien hyvinvointia tiloilla. Ja toisekseen tässä on tieteellinen lausunto, jossa puhutaan no, tainnutuksesta ja teurastamisesta, teurastuksista – Niinpä usko, nämä ovat kaksi arvokasta lausuntoa, jotka EFSA on antanut meille käyttöön. Ja siksi e, saman tien oikeastaan antaisin puheenvuoron herra Kritsille, joka on, tulee esittelemään tämän, tämän ehdotuksen ja sitten teillä on tietenkin tilaisuus esittää <clears throat> kysymyksiä. Tämä esitys kestää noin 15 minuuttia. Herra Krits, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtajaan, kiitoksia erityisesti tälle valiokunnalle. Kuten, Saks, kuten tässä jo sanottiin, kuten puheenjohtaja sanoi, on epätavallista, että parlamentti suorana antaa mandaatin EFSAlle mutta sitäpä parempi on, voidaan sanoa suoraan, että kaikki työntekijät ja asiantuntijat, jotka tekivät tämän kanssa työtä, olivat oikein innostuneita siitä, että he saivat näin antaa mielestämme hyödyllisen lausunnon Euroopan parlamentille. Haluaisin tässä myös kiittää kaikkia asiantuntijoita ja henkilökuntaa. Tässä tietenkin tulette näkymään, näkemään vain jäävuoren huipun. Paljon työtä tässä on takana, paneeli ja työryhmä tältä alalta ja myös kuulemisasiantuntijoita ja muita tahoille mukana. Nyt lyhyesti käyn tämän läpi. Jos menen vähän nopeasti, niin pahoittelen Haluaisin jättää aikaa keskustelua varten. En myöskään halua kertoa asioita, jotka mahdollisesti jo tiedätte. Todella tämä on vain nopea yleiskatsaus. Menen päälöydyksiin näissä tieteellisissä lausunnoissamme ja sitten tietenkin olemme valmiita käymään keskustelua, joten sen pidemmittä puheita. Hyvin nopeasti viimeisimmät tiedot toteavat, että tästä 80 miljoonaa kania vuosittain teurastetaan Euroopan unionissa, eli näin paljon, että näin suurta maista on kysymys. Ja kun ja, ja, jaetaan, kuinka näitä kasvatetaan, kaksi kolmasosaa näistä eh, on kasvatettu tavanomaisilla tila, tiloilla, eli yli 600 tai 800 000 no, naras eh, eh, ikania ja 4500 tilaa tuottaa näitä. On sanottava, että tärkeimmät tuottajat ovat kolme maata, Espanja, Ranska ja Italia, eli todella tämä keskittyy hyvin vahvasti kolmeen maahan, jossa kaninlihaa tuotetaan. Sitten on vielä kymmenen maata, jossa on pienempää tuotantoa ja vielä kymmenen maata, jossa ei ole tuotantoa ollenkaan. Viisi maata, Hollanti, Belgia, Unkari ja muut jotka ovat tällaista kakkoskerrosta suurten tuottajien takana. Meillä on tietenkin mandaatti koskien heikkoa hyvinvointia, stressiä ja heikkoa hyvinvointia. Ensimmäisessä lausunnossa kyseessä on kannien hyvinvointi. Toinen lausunto koskee näitä tainnutus- ja tar- teurastusmenettelyjä viljeltyjen kaneen tai kasvatettujen kanien kohdalla. Sitten on lajikohtaista lainsäädäntöä, jolla suojellaan näitä kaneja EU-ssa. Meillä on tietenkin kaiken kattavaa hyvinvointilainsäädäntöä, mutta kyseessä ei ole lajikohtainen sääntely. Meillä on kaksi pyyntöä. Yksi koskee eri tuotantojärjestelmissä kasvatettuja kaneja mukaan lukien luomu, kasvatus. Ja kuten myöhemmin näette, näin, tätä ei olekaan niin helppo määritellä. Sitten äh, kanien äh, teurastus ja tainnutus ihmisten kulutukseen. Ja komissio pyysi myös toisen lausunnon, joka ei kuulu tämän päivän esitykseen, mutta netistä löytyy tiedot, niin että kukaan se sekaisin. Meillä on siis myös myös lopettamismenettelyt kaneja varten silloin, kun tarkoituksena ei ole myydä lihaa ihmisten kulutukseen, esimerkiksi jos jokin tauti on leviämässä, mutta tämä oli komission pyyntö. Sitten 2018 jo, oli tuo ja tämän vuoden alussa olemme julkaisseet nämä. Tämä on nyt tilanne. Kaikki näistä tiedoista on todella täysin avoimesti julkisesti saatavilla. Voittaisin tuolta netistä löytää ja tutustua siihen kaikessa rauhassa. Nämä kategoriat olisi nyt sitten saatava selville, koska on useita eh, kasvatettujen kanajien kategorioita. Täällä on esimerkiksi nämä eh, lisääntyvät eh, poikivat naaraat, poikaset ja kasvatuskaneet ja sitten myös nuoria uroksia ja muita luokkia. Mutta nämä kolme luokkaa ovat juuri ne, jotka eniten, jotka ovat suurimmat, kun ajatellaan määriä. Eli nämä ovat edustavimmat luokat. Sitten kun puhutaan näistä eri tiloista, kasvatustiloista, on tärkeää eri, erottaa toisistaan tavanomainen tuotanto ja sitten tällainen erityis, erityistilat, ne ovat todella erityisiä ja harvinaisempia. 66 prosenttia, siis 120 miljoonaa kaneista kasvatetaan todella tavanomaisen kasvatusmenetelmän puitteissa. Tässä me keskitymme kolmeen eri eh, tilaan. Tavanomaiset häkkiet, eh, rakenteellisesti rikastetut eh, häkit ja sitten jaloilla olevat häkit. Tässä, tähän vielä palataan, kun puhutaan hyvinvoinnista. Erityiskasvatuksen puolella meillä on lattiatilat, sitten ulkopuolella tai osittain ulkona olevat järjestelmät ja sitten luomu kasvatus. Sitten meillä on tässä hieman kuvia ja on helpompi ymmärtää, mistä puhumme. Nämä ovat siis tavanomaisia häkkejä, tällaisia soluja, niin sellaisiksi niitä usein kutsutaan. Usein on kaksi kania yhdessä häkissä, hieman, hieman, vähän, hieman suurempia kuin A4-arkki. verkosta tehty, eli niissä on tuollainen ruokintalaite. Tämä on siis tavanomainen pieni häkki. Sitten meillä on tällaiset laitteistoltaan rikastetut häkit, ikään kuin parannetut häkit. Tässä edelleen on verkkoa ja, ja muoviosia ja korotettuja muovialustoja. Siellä on myös juon, juoma- ja syömälaitteet, ja nämä ovat hieman pidempiä. Tässä edessä nämä, nämä pienet kopit, pesät poikasia varten siis. Sitten nämä korotetut häkit, tällainen park-järjestelmä. Ja tässä huomioitava on se, että ei ole mitään kattoa, ne ovat siis avoimia ja myös nämä seinät voidaan ottaa pois, eli häkki voidaan ikään kuin laajentaa niin, että kanit voivat sitten seurustella keskenään enemmän. Tässä on nämä kolme perinteistä tapaa. Nyt menen eteenpäin. Tässä meillä on esimerkki lattiahäkistä. Tällaista käytetään Sveitsissä eniten. 56 tilaa vain käyttää näitä ja niillä on kuutisen kymmentä naaraskania joka tilalla. Eli tämä on todella erityisjärjestely normaalitiloilla puhutaan kahdeksasta tuhannesta naaraskannista, eli hieman eri skaala. Kuten näette, täällä, täällä on myös pesäalue, sitten on eri tasoja ja myös piiloutumispaikkoja löytyy kaneille niin, että ne voivat elää lajityypillisesti. Mitään mitään standardeja ei ole olemassa tällaista äh, järjestelmää varten. Tässä meillä on osittain ulkona, osittain sisällä oleva järjestelmä ja tässä näette, että yleensä on pääsy ulos, mutta se ei tarkoita, että sinne voi mennä laitumelle. Tämä voidaan tietenkin sulkea, mutta sisältä voi kulkea ulos Täällä on punainen label rouge järjestelmä, vain, vain hyvin harvat tilat tätä käyttävät, kuten kuvasta näkyy. Ei aivan tulkkikoppiin asti kuitenkaan. Sitten tässä on luomujärjestelmä. Tässä on liikuteltavia, laajempia hankkeja, mutta nämä ovat tuolla ulkona laitumelle ja on pääsy laitumelle ja siellä on myös pesä, laatikko, josta voidaan ottaa katto pois ja voidaan sinne kulkaa. Tämä on erityisjärjestelmä. Meillä on 50 tilaa, jotka käyttää tällaista järjestelmää. Jokaisella tilalla noin 50 naaraskania. Tutustuimme tässä hyvinvointiseuraukseen ja, ja katsoimme näitä käyttäytymiseen liittyviä seurauksia ja terveyteen liittyviä seurauksia. Käyttäytymiseen seura- liittyvät seuraukset olivat ja liiken, liikkeen ja rajoittaminen – kolmen hypyn sääntö. Jos ei kolmea hyppyä pysty ottamaan, niin se on hyvin rajoitettu. Ja sitten on näitä eri infektioita, dermatiittia ja muuta, koska näitä aiheutuu, koska, koska, koska hyvin, hyvin pitkään istutaan vain takajaloilla – Tällaisia seurauksia siis tutkimme. Tässä on kuvia. Tuolla näkyy liikerajoittaminen. Ja sosiaalinen käyttäytyminen. Yleensä 50 prosenttia päivästään kanit käyttävät yhteydessä toisiin kaneihin. Tämä ei ole epänormaalia, mutta mutta kyllähän ne toki myöskin tarvitsevat liikettä. Epätor... Tuossa neljännessä kuvassa näkyy sitten epänormaalita käyttäytymistä, kun poreskellaan verkkoa. Ja todella tämä järsimis, jyrsimis tarve oli myös tuolla mainittuna. Sitten tässä on selkeitä terveysongelmia, dermatiittia, ihongelmia, ja mahdollisesti nälkiintymistäkin, kun kanit eivät saa riittävästi, riittävästi ravintoa. komission kertomuksessa maaliskuulta 2018 todetettiin, että on hyvin vähän tietoja Saattavilla Nyt niitä on vähän enemmän kuin 15 vuotta sitten. Silloin viimeksi laaduimme lausunnon vuonna 2005 näistä kaneista, mutta on selvää, että tietoja edelleen on niukanlaisesti. Siksi haimme asiantuntijatietoa, saimme asiantuntijoilta tietoa ja 88 vastasi kyselyihin ja meillä oli myös kuulemisia ja asiantuntijoita siellä luokittelimme nämä indikaattorit ja hyvinvointiseuraukset ja huomioimme eri häkkijärjestelmät. Sitten nopeasti päälöydöksiin. Tässä näette nämä pylväät, kuusi eri häkijärjestelmää, kuusi palkkia. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän kielteisiä seurauksia terveydelle, joten korkea palkki on huonot vaikutukset perinteiset häkkeet. Ei varmaan mikään yllätys ole siinä, että ne ovat kaikista heikoimmat hy- hyvinvoinnin kannalta, eli palkki on korkein. Mutta kun katsotaan näitä muita, mitään tilastollista merkittävää eroa ei ole. Tuo perinteinen häkki kyllä erottuu, mutta näiden muiden välillä ei oikeastaan voi tehdä eroa. Sitten katsoimme kasvatuskanien hyvinvointia. Pahimmat tässäkin olivat nämä pienet perinteiset häkit, mutta täälläkin näkyy kyllä selkeitä, selkeitä hyötyjä näistä korotetusta häkeistä niin, että voidaan varmistaa, muistaa, niin muistutan siis mitä ne ovat. Niin se on siis avoin katto, eli ei ole siis kattoa ja voidaan ottaa seinät pois, äh, väliseinät pois häkistä. Sitten äh, pentujen osalta, poikasten osalta ulkotilat ja äh, ovat heikkoja ja sitten nämä nämä moduloitavat häkit ovat parempia. Pennut tietenkin poikaset tarvitsevat su- suojaa ja kylmä stressi, kuuma stressi on niille vaikea. Tämä on vaikeampi kontrolloida ulkotiloissa, joten, joten tämä poikasten hyvinvointi todella liittyy tähän seikkaan. Meiltä pyydettiin myös luomutuotantoon perehtymistä. Erityisesti on hyvin vaikeaa löytää mitään päätelmiä, koska järjestelmät ovat hyvin monimuotoisia, mutta – yhtä mieltä olimme siitä, että, että kaneilla on varsin hyvä hyvinvointi. Jotakin suosituksia kuitenkin tehdään, pitäisi vähentää liikkumisen rajoitteita ja rajoitettava myös kylmä kuuma stressiä, lisättävä hygieniaa ja vähennettävä pelkoa saaliseläimille. Se tietenkin liittyy näihin ulkotiloihin. Sitten nopeasti eteenpäin ja vähän ajan sen jälkeen tainnutus ja ta- teurastus ihmisten kulutukseen menevän kanelihan osalta. Tainnutusmenettelyt ja indikaattorit tietoisuudesta olivat mukana ja myös eri ongelmat ja oikaisun toimet, joilla voidaan parantaa eri teurastuksen vaiheita. Tässä on kuvia, miltä tämä oikein näyttää, milloin miten nämä tulevat. Kanihäkkiöt ovat siellä pinottuna ja niitä voidaan avata sivulta tai päältä ja sitten siitä alkaa teurastusprosessi. Tässä on kuva teurastusprosessista ei ennen ruhon käsittelyn aloittamista. Tiedoksi vaan, että tainnutuksen ja teurastuksen välillä menee yleensä 5-10 sekuntia. Tietenkin ajan pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Sitten tainnutusmenettelyt. Kaksi tärkeintä on sähköinen tai mekaaninen tainnutus. Molempiin liittyy kahlitseminen tähän näkyy, tässä näkyy kuvat ja sitten suositukset. Tietenkin voidaan määritellä indikaattoreita sitten erityyppiset hengitykseen liittyvät ja sätkyihin liittyvät asiat. Ja sitten on tärkeää, jos huomataan mitään tietoisuutta vielä, on puututtava tilanteeseen, että varmistetaan, että kani on todella taintunut. Otetaan tätä siis uudelleen. Tässä yhden minuutin yliajalla pääsin esitykseni loppuun ja voimme keskustella. Kiitoksia. Ja film. Kiitoksia. Kiitoksia herra Klits tästä esityksestä. Näistä kahdesta selvityksestä meillä on jo muutama puheenvuoropyyntö. Oikein sanoisinkin, että aina yhden minuutin pituus, puolentoista minuutin pituisia aloitamme kollega Aguilar. Muchas gracias. Gracias a la... Kiitoksia. Kiitän EFSAa tästä esityksestä. Suoraan sanottuna minä aina luotan kyseisen viraston lausuntoihin, riippumatta siitä, onko kyseessä hyvinvointi, elinten hyvinvointi, GMO tai glyfosaatti. Kuten alustaja tälle sanoi, Espanja, oma maani, on merkittävä kanilihan tuottaja maailmassa. Samanaikaisesti se on myös edelläkävijä kanien hyvinvointi on kysymyksessä. Virasto on havainnut asioita, joita voidaan parantaa, mutta haluaisin tunnustaa ponnistelut, joita Espanjassa on tehty ja edelleen tehdään, kun pyritään vähentämään antibioottien käyttöä tai ottamalla käyttöön uusia eläinten hyvinvointia koskeva merkintä. Näiden häkkien koko on asia, johon usein palataan. On paljon tehty työtä, jotta voidaan yhteensovittaa eläinten hyvinvointia, tilojen kannattavuus – Haluaisin tässä mielessä, ja luulen tosi hyvää, katsoa vähän mitä naapurissa tehdään, kuten Marokossa, kuten hyvin tiedätte, siellä kierrätetään otetaan käyttöön ne häkit, joita me emme voi Euroopassa käyttää, ja sitten nämä eläimet tuodaan, tuodaan tänne. Kyllä nämä on aika eri olosuhteissa kasvatettu. Kiitoksia. Rouva kollega Spurek. Äh, Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. EUhan on toiseksi suurin tuottaja-alue Kiinan jälkeen. Ja kuten sanoitte, 180 miljoonaa kania on vuosituotantoa. EFSAn raportissa kerrotaan, että keskeisin terveyshaitta syntyy liikumatilan vähyydestä. Nämä ovat erittäin pieniä häkkejä ja Edes A4 verran tilaa ei tahdo löytyä, mutta tutkimukset osittain ovat myöskin osoittaneet, että tilan lisääminen ei ole riittävää, vaan pitäisi myöskin päästä eroon näistä korotetulla lattiatasolla varustetuista häkeistä. Ja kysyisinkin vielä sen verran, että voidaanko hyvinvointia parantaa muulla tavoin, jos huomioidaan, minkälainen ero on näillä perinteisillä häkeillä ja korotetuilla lattiatasolla olevilla häkeillä? Kiitoksia. Dank. Kiitoksia. Rua kollega Hasbak. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia EFSAlle tästä esityksestä. Olin todella järkyttynyt, kun luin tämän raportin <clears throat> kanien hyvinvoinnista Euroopan tiloilla. Olen edelleenkin huolissani tästä tilanteesta teidän esityksen jälkeen. Muutama kysymys. <clears throat> Voitteko vahvistaa, että kanien terveys ja hyvinvointi yleisesti ottaen on, että siihen vaikuttaa, vaikuttaa eläinten kuolleisuuteen 10 prosentin verran? Ja nämä <clears throat> häkit aiheuttavat myös vammautumisia. Ja kanit myös käyttäytyvät epänormaalista. Voitteko te vahvistaa, että sairaat kanit <clears throat> tapetaan, että niitä myös äh, teurastetaan äh, sähköisesti vai hakataanko niiden pää vain rikki? Voitteko vahvistaa, että myös teurastamoissa, jotka ovat erikoistuneet kaneihin, että äh, eläinten hyvinvointi ei ole taattua? <clears throat> Kysyin komissiolta, komissari Kovitusnolskilta tämän kysymyksen muutama viikko sitten. Valitettavasti hän rea- ei, ei reagoinut kysymykseeni, mutta haluaisin kuitenkin tietää, mitä komissio on, linja on tässä asiassa onko komissio esimerkiksi halukas toimimaan niin kuin tässä päätöslauselmassa me todettiin, nykytilanne on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Oletteko samaa mieltä, että on korkea aika, että me lopetamme nämä häkit nyt ja vapautamme nämä eläinraukat? Kiitos. Kiitoksia, rouva kollega Viino. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Kiitokset EFSAlle tästä selvityksestä. Myönnettäköön, että olen aivan tyrmistynyt, varsinkin jos ajatellaan näitä kuljetusmenetelmiä. Kysyisinkin alkuun, että on, onko olemassa jotain kuljetukseen liittyviä sääntöjä, sillä ilmeisesti eläimiä ei kuljeteta eikä ruokita kuljetuksen aikana oikealla tavalla. Ja sitten luin tämän artikkelin tästä tutkimuksesta ja suurin ongelma liittynee juuri tähän rajoitettuun liikkumatilaan. Eli tämän pitäisi johtaa siihen, että me kiellämme kaikki häkit, niin kuin End the Cage Age-aloitteessakin vaaditaan, joten kysyisinkin, että mitä komissio tähän sanoo? Kun tutkimukset on julkaistu, tämä on selkeää Suomen kieltä, joten aiotteko kieltää näiden häkkien käytön. Okay. Kiitoksia. Täällä edessä istuu EFSA ja komissiokunta paikalla eh, kollega Guerreiro. para Kiitos puheenjohtaja. No, näyttää siltä, että, että, että tällaisessa järjestelmissä ei voi olla eläinten hyvinvointia, se on selvää. Siksi haluaisin kerrannasti tietää, miten EFSA arvioi tilannetta näiden tietojen pohjalta. Onko, ovatko tietoja riittävästi vai puuttuuko tietoja vai eikö ne tietoja ollut, vai tietoja ehkä oli, mutta tietoja ei voi käyttää. Mikä on tilanne? Mikä on peruste oikeastaan tähän näiden tietojen puuttumisiin? Ja millä tavalla voimme päästä sellaiseen järjestelmään, joka on vähemmän brutaali – kuten kuvatkin osoittavat, miten, nä, miten, tätä, miten näitä eläimiä pidetään. <clears throat> Portugalia, Espanja, no meillähän on paljon tehtävää eläinten hyvinvoinnin osalta. Minä, minusta on paljon huolenaiheita, mutta ehkä tämä on vain yksi tapa ilmaista asia. Kiitoksia. Sitten kollega Sandaa. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän EFSAa tästä selvityksestä. Tämä oli Oikein hyvä. Haluaisin esittää teille kolme kysymystä. Ensinnäkin totesitte, että teillä oli vaikeuksia saada tietoja. Voisitteko kertoa, mistä syystä tällaisia vaikeuksia tietojen saamiseen oli? Toinen kysymys kasvatusolosuhteista puhuitte viidestä tuottajamaasta lähinnä. Oletteko havainneet eroja näiden jäsenvaltioiden välillä? Ja viimeinen kysymys. Nyt puhutaan siis lähinnä viidestä tuottajamaasta. Ottaen huomioon, kuinka vähän näitä maita on, voida, ei kun kolmeko näitä, niin. Ai ah, minulla oli jopa kaksi liikaa, siis kolme varsinaista tuottajamaata. Onko teidän mielestänne näin ollen oikeutettua, onko oikeutus tällaisella erityislainsäädännön antamisella vai voitaisiinko toimia nykyisen lainsäädännön puitteissa? Haluaisin vain puhua siitä, mitä itse paremmin tiedän, kun ajattelen tiloja omilla, omalla alueella – olen vieraillut niillä hiljattain. Usein on kyseessä nuoret viljelijät, naisetkin, ja he tekevät todella paljon työtä hyvinvoinnin puolesta ja pyrkivät todella eri asiat huomioon ottavaan kasvatukseen. Kiitoksia, rouva kollega Neuschel. Ganz herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. EFSAn päätelmissähän todetaan, kuten kannattaa pitää kirkkaana mielessä, Eli aikuisten kanien terveydellinen tilanne perinteisissä häkeissä on huono. Eli tämä on päätelmänne, eli että jokin on hullusti, joten eiköhän tässä kannattaisi jotain parantaa. Ja jos ei tiedetä, että asiat ovat vinksallaan, niin sitten ei vain tiedetä, mutta jo kaksi vuotta sitten lähdimme esittämään asetusehdotusta, mutta se hylättiin, eli Toistan, kyse on eurooppalaisesta virastosta, joka on todennut, että nyt täytyy parantaa tilannetta. Ja kanit, jos mitkä eläimet ovat ne, jotka aina kärsivät. Ja siksipä toivon ja vetoankin tässä kaikkien kollegoiden suuntaan tässä valiokunnassa. Eli jos Kani-asia tulee uudemman kerran vielä pöydällä, niin eiköhän sitten äänesty, äännestettäessä äänestetä kunnolla, niin kuin kanit vaativat. Kiitokset kollega Aguilar. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää EFSAn edustajia tästä tutkimuksesta. Minusta tämä on hyvä. Tämän tyyppisessä kasvatuksessa on aika paljon myös huijausta, eli valehtelua. Usein mm, ei tiedetä edes tarpeeksi. Monet kollegat puhuvat tästä, en tiedä. Oletteko nähneet näitä muuta kuin televisiossa, kuinka tämän kuinka kanien kanssa tehdään työtä. Minä olen espanjalainen, tiedän kyllä monia tällaisia kanitiloja ja tiedän hyvin, kuinka myönteisellä tavalla eh, elinten, eläinten hyvinvointi on siellä kehittynyt ja kuinka antibioottien käyttökin vähennetty. Kyseessä on vähäisempi kasvatuslaji ja hyvin harvalla antibiootteilla voidaan näiden, näiden sairauksien puuttua. Kun nyt on tilanne pikkuhiljaa parantanut ja kyllä selkeästi on sosiaalista kysyntää eläinten hyvinvoinnin puolesta, joten kyllä tässä edistystä on tapahtunut. En ole ollenkaan yhtä mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että tämä on iso ongelma. En usko, että he edes tuntevat asiaa sen enempää kuin mitä ovat nähneet valokuvissa tai televisiossa. Haluaisin nyt esittää muutamia kysymyksiä Teillä on 88 tilaa, siis oletteko käyneet siellä ja haastatelleet näitä viljelijöitä, kasvattajia vai miten tämä on hoidettu? Ja sitten tämä tiedon puute hämmästyttää sekä Eko sanoi, että, että maatalousministerillä on paljon tietoa, miksi sitä sitten välitetään? Eli millaisia vaikutuksia, vaikeuksia näissä tiedon hankkimisissa oikein on? Kiitoksia, kollega David. Ja předpokládám, että. Eh, cílem není eh, zakázat eh, chovy... Kiitos puheenjohtaja. Millä tavalla sitten voidaan ehkä myös kieltää tällainen kanien hoito? Meidän pitäisi tutkia tilanne, mikä olisi jonkinlainen myönteinen ehdotus tai myönte, minkälaisia myönteisiä ehdotuksia voitaisiin tehdä näille tiloille. Meidän täytyy myös pohtia taloudellisia näkökohtia tilojen täytyy olla taloudellisesti eläviä ja pysyä pystyssä. Ja, kani, ja, kani, ja toinen kysymys on paljon yksittäisiä viljelijöitä tai tilanhoitajia, jotka sitten toivat tällä sektorilla, haluaako komissio säädellä myös näitä pieniä yksittäisiä tiloja tai hoitajia. Kiitoksia. Nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä ole tai kysymyksiä. Onko, onko oikein näin? Kyllä. Sitten voidaan siirtyä vastauskierrokselle. Pyytäisin kuitenkin, antaisin kuitenkin lyhyesti puheenvuoron komissiolle. Von Hagen, olkaa hyvä. Ja, schönen guten Tag. Äh, Hyvää päivää kaikille ja Kiitokset. Niin, me emme kylläkään voi täällä vastata kysymyksiin. Tarkoituksenamme oli olla täällä kuunteluoppilaana paikalla. Minulla ei ole mandaattia vastata esille tulleisiin kysymyksiin, mutta tietenkin tämä kiinnostaa meitäkin tämä aihe ja velitän kyllä terveiset esimiehilleni. Kiitoksia. Vielen dank. Kiitoksia. Sitten ei. Rova täytyy sanoa selvästi, että ei tämä mitään hullua ole, koska tämä on selvää, että ei mandaattia ole, niin silloin hän ei voi myöskään voi vastata näihin kysymyksiin. Hän voi ottaa vain nämä eväät mukaan, mitä tässä keskustelussa on tullut esille. Näin, tämä täytyy hyväksyä, mutta nyt äh, siirryttäisiin vastauskierrokselle. Efsan tuolta Kritsi ja Lanjani, te jaatte varmasti puheenvuoronne ja vastaatte näihin kysymyksiin. We will certainly try. Näin yritämme, mutta pyydän jo tässä vaiheessa anteeksi, jos tiettyihin asioihin EFSA ei voi ottaa kantaa, koska ne liittyvät lainsäädännöllisiin kysymyksiin. Ja kun kyse on lainsäädännöstä, niin on sanomattakin selvää, että toimivalta raja on olemassa. Me arvioimme riskejä, Ja sitten te, jäsenvaltiot ja komissio, jatkatte siitä. Suosituksia voimme esittää, se on selvää, mutta lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia meillä ei ole EFSAn puolella. Ensinnäkin seuraavaa. Tietenkin kirjasin näitä kommentteja ja kysymyksiä ylös. Toivottavasti voin ryhmitellä näitä järkevällä tavalla. Kinkkisin kysymys liittyy tähän teho maanviljelyyn ja kasvatukseen. On tietenkin selvää, että mitä enemmän tehoa lisätään ja tuottavuutta lisätään, vaikka se nyt ei välttämättä ihan niin menekään, niin sitä enemmän huolenaiheita liittyy eläinten terveyteen ja ehkäpä enemmän joudutaan kompromisseja tekemään. Täällä on puhuttu tuottavuudesta, kustannustehokkuudesta ja niin poispäin. No, EFSAhan ei täällä näistä asioista päätä, mutta toki pitää paikkansa – olipa mistä tahansa kasvatettavasta lajista, niin aina eläin otetaan luonnollisesta elinympäristöstään ja se saattaa aiheuttaa negatiivisia terveydellisiä vaikutuksia. Ja sitten yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Ensinnäkin, mitä tulee näihin virikehäkkeihin tai korotetulla lattiatasolla varustetun häkkeihin ja mitkä pitäisi kieltää ja mitkä ei. No EFSA on ainakin sitä mieltä, että jos käytetään tätä yhdistelmähäkkijärjestelmää, joka on eri asia kuin virikehäkki, niin niissä terveyshaitat ovat pienimmät. Virikehäkit taas eivät ole niin huonoja kuin perinteiset häkit, mutta eivät nämä tietenkään täydellisiä ratkaisuja ole, mutta kuitenkin nämä terveyshaitat ovat pidemmällä aikavälillä aika lailla samanlaiset. Ja mitä taas tulee kollega Haasekampin kommentteihin tähän 10 prosenttiin ja epätavanomaisen käyttäytymiseen ja niin poispäin. Tämä liittyy hiukan siihen, kun täällä tiedusteltiin, että missä nämä tiedot ovat peräisin ja viitattiin maatalousministeriöön. No maatalousministeriöstä ei löydy tilakohtaisia äh, tietoja esimerkiksi kuolintapauksista ja niin poispäin. Sitä dataa ei ollut tarvitta käytettävissä, joten haastattelimme eläinlääkäreitä, asiantuntijoita ja niin poispäin, jotka kentällä tiloilla toimivat, käyvät tiloilla, keskustelimme heidän kanssa ja siltä pohjalta lähdimme katsomaan näitä terveyshaittoja, pistimme ne um, tiettyyn järjestelmään, järjestykseen ja yritimme suodattaa sieltä myöskin tällaiset puolueelliset kommentit pois. Mutta yllätys, yllätys, perinteiset häkit ovat aika lailla matalia ja tietenkin näistä, jos mistä on eniten terveyshaittoja. Mutta onko jokaisen luvun osalta tarkempaa dataa? No ei, koska kyse on aina siitä, tilasta, missä viljellään. Minä en voi luvata ja taata näistä luvuista yhtään mitään. Nämä luvut voivat pitää paikkaansa jonkun tilan osalta, toisen tilan osalta. Luvut voivat olla aivan toisenlaiset. Ja sitten tästä kuljetuksestakin oli puhetta. Ja säännöistä, no sellaisia ei ole käytännön, käytännöllisesti katsoen. Siinäpä selkeä vastaus. Ja sitten mitä tulee tähän itse häkkiin, niin kyllähän meilläkin on jotain tietoa siitä, että halutaan päästä häkeistä kokonaan eroon. Me olemme joka tapauksessa valmiita tarttumaan haasteeseen, mikäli sellainen meille heitetään, mutta tällä hetkellä EFSA ei tällaiseen asiaan lähde suosituksiaan lausumaan kun mandaattiakaan ei ole. Ja sitten nämä kasvatusmenetelmät, mikrobilääkeresistenssi otettiin esille, pari huomiota siihen liittyen. Ensinnäkin komission kertomuksessa totettiin, että resistenssin osalta oli erovaisuuksia maasta toiseen, mutta siihen emme sen kummemmin paneutuneet, sillä meitä ei pyydetty sitä kommentoimaan laisinkaan, mutta on tietenkin selvää, että tätäkin täytyy tarkastella ja se vaikuttaa juuri eläinten terveyteen, joten kyllähän sitä pitää tarkastella. Varsinkin jos mikrobilääkiresistenssi laskee, niin se vaikuttaa väistämättä myöskin ihmisten terveyteen. Sitten lai, lainsäädäntöön, siihen liittyen esitettiin lukuisia kysymyksiä. Haluaisin vastata, mutta meillä ei ole siihen liittyen kompetenssia EFSAn puolelta eihän se niin käy, että EFSA lähtee sillä saralla suosituksia lausumaan. Sitten tämä viestintäongelma, se tuli jo käsiteltyä. Sitten terveystilanne, niin kuin täällä puhuttiin tai sanottiin näistä perinteisistä häkeistä. Kollega Noisil taisi sanoa näin. No sen verran mitä me näimme paikan päällä, niin voimme vain sanoa, että ne ovat huonompia kuin muut vaihtoehdot. Näin tilastotiedotkin sanovat, joten siksihän me olemme täällä. Me voimme kertoa, että selvä ero on havaittavissa perinteisten ja muiden häkkien välillä. No niin, tulikohan siinä vastattua ainakin noin suurimmaksi osaksi näihin kysymyksiin, paitsi jos kollega haluaa sanoa vielä jotain. Very much. Um... Kiitoksia. Tämä oli muutamia kysymyksiä vaikeudesta saada tietoa tutkimuksilla ja ja saada vastauksia. Voin vastata tähän niin, että ens, ensinnäkin se, mitä me nähtiin, oli hyvin erilaisia järjestelmiä käytössä Euroopan laajuisesti. Ja sitten toisaalta ne olivat hyvin yksinkertaistettuja kuuteen järjestelmään. Toisekseen tutkimus on tai selvitys on englanninkielinen, niin me, meillä ei ole välttämättä kapasiteettia käännättää kaikille kielille. Tämä luo pikkusin vaikeuksia mahdollisille vastaajille näiden tutkimusten osalta. Ei välttämättä itse viljelijä voi vastata, koska hänellä saattaa olla vaikeuksia ymmärtää englantia, mutta kysymykset ovat myös sen tyyppisiä, että ovat hyvin tekni, teknisiä ja tieteellisiä luonteeltaan ja yksityiskohtaisia kysyttiin näistä hyvinvointivaikutuksista ja mahdollisista arvioista. Tällaista tilastollista tietoa ja tämä, tämä pitkitti tätä tutkimusta ja myös vaikeutti sitä, kun, kun ajatellaan, että miten viljelijä pystyy sitä tulkitsemaan – ja, ja vastauksia tuli viranomaisilta, jotka tarkastavat näitä kanitiloja tai sitten teknikot, tai teknisen alan asiantuntijat tai konsultit vastasivat, jotka antavat sitten konsulttiapua viljelijöille. I, I missed, which was the difference. Ja sitten unohdin yhden kysymyksen liittyen jäsenvaltioiden välisiin eroihin. Toden totta, kyllä eroavaisuuksia on olemassa, myöskin lainsäädännön osalta eroja on. Mutta se näkyy myöskin näissä perinteissä, eteläisissä maissa. Kanit yleensä ovat kevyempiä, toisissa taas, toisissa, taas toisissa maissa taas ne ovat suurempi kokoisia ja sitten myöskin kasvatusolosuhteet poikkeavat lainsäädännöllistä syistä tai markkinasäännöstä johtuen. Joissakin maissa ikään kuin vain nämä kanit syntyvät ja sitten ne kuljetetaan muualle varsinaista kasvatusta varten. Ja sitten on olemassa maita, joissa mahdollisimman nopeasti yritetään saada nämä kanit niin sanotusti teurastuskuntoon, joten tässä on olemassa suuria eroavaisuuksia. Espanja 49 miljoonaa kania, Ranska 28,5 miljoonaa kania vuositasolla ja Italiassa noin 24 miljoonaa. Tässäpä nämä volyymit maittain. Kiitoksia. Täällä on lisäkysymys kollega Aguileralta ja kollega Haasinkampfilta ja Rova Viino, mutta puoli minuuttia vain per kysymys. Una pregunta concreta. Konkreettinen kysymys. Näistä 88 tilasta voisitteko kertoa, kuinka paljon kyselyitä teitte, ottaen huomioon, että nämä olivat englanniksi ja mikään näistä maista ei ole mitenkään englanninkielinen, Espanja, Italia tai Ranska – Nämä ovat siis tärkeimmät kanikasateen maat. Millaisia vastauksia saitte? Koska kun nämä kyselyt olivat englanniksi, niin kyllähän se rajoittaa aika lailla. Kuinka monta kyselyä lähetitte ja kuinka monta saitte vastaan esimerkiksi Espanjasta? Kyllä tämä kielipointti tässä on aika tärkeä. Kiitoksia, kollega Haasikamp. Thank you, uh, chairman. Uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, kysyin tästä tilalla tapahtuvasta teurastuksesta. Siihen ei vastattu esityksessä ne totesitte, mikä on tilanne teurastamoissa, mutta voitteko vastata siihen, että tiloilla saksin tai veitsin kurkku pistetään poikki tai pää murskataan esimerkiksi seinää vasten hakkaamalla tai ihan vaan pään päälle hyppäämällä? Kollega Viino. Kiitoksia. Minullakin on lisäkysymys. Kuuntelin ja minun kysymykseni koski tätä kielellistä sekannusta, tuottamaa vain englanniksi. Sanoitte, että monet eivät ehkä ymmärtäneet englantia, siksi esimerkiksi näistä käännyitte eläinlääkäreiden tai teollisuuden neuvonantajien puoleen. Ja kysyisinkin, että minkälaisia teollisuuden konsultteja ne, ovat, konsultteja ne ovat, koska saattaa olla siinä syntyy puolueellisia näky, näky, näkemyksiä. Okei, kiitoksia paljon. Voimmeko vielä lyhyesti vastata näihin kolmeen kysymykseen? Okay, first, uh, about... No ensinnäkin tästä tutkimuksesta. Tämä viimeinen kysymys. Se oli todellakin, siinä oli ohjeet käännettiin italiaksi, espanjaksi ja ranskaksi, mutta sitten se varsinainen tutkimus oli englanninkielinen. Vastaajan täytyy käydä läpi nämä ohjeet omalla kielellään ja sitten selvittää sitten tästä teknikosta tai teollisuuden edustajista oli erilaisia esimerkiksi häkki, häkki, häkkituottajien edustajia tai, tai tämän tyyppisiä karsinan tuottajia rehun tuottajia ja tällaisia teknisiä asiantuntijoita, jotka konsultoivat näitä viljelijöitä tai eläinhoitajia no, tai tilanhoitajia. Ehkä unohdin tämän, että monet näistä vastaajista olivat tutkijoita yliopistoista. Ja sitten näistä numeroista Espanjasta – Minulla ei ole tarkkaa lukua mukana, niin minun täytyy tarkastaa. Yeah, answer over the next two weeks. Yeah. No, voidaan toimittaa seuraavan kahden viikon aikana. Mä palaan näihin kysymyksiin vielä. Jos sallitte, sinäkin voit jatkaa näistä äh, tiloilla tapahtuvista äh, teurastuksista. En voi vahvistaa sitä, että onko, että onko näitä tapahtunut ei ole lainsäädäntöä ja siksi, koska lensirintoja ei ole, ei ole myöskään laillisia kieltoja näiden käytäntöjen osalta, jos oli tällainen virallinen eläinlääkäri ja oli mahdollisuus valvoa, niin silloin se on mahdollista ollut, että voidaan lopettaakin nämä tapahtumat, mutta se mitä tapahtuu kanien tuotannossa tässä suhteessa, no, on ollut tämä päähän isku joka... Mutta se, mitä voin sanoa tässä, on se, että ei varmastikaan ole sellaista. Emme voi vahvistaa sitä, etteikö tätä olisi tapahtunut. Se riittänee, koska on yksi näistä tarinoista, joka on osa tuotantoprosessia. Ja tässä palaa, palataan tähän tehomaatalouteen. talouteen tämä tutkimus, selvitys tehtiin englanniksi. En puhunut äh, teollisuuden konsulteista, mutta ehkä se tuli väärin äh, äh, tulkauksessa, mutta puhuin teollisuuden neuvonantajista, joka tuli eetteri. Me puhumme mieluumminkin asiantuntijoista ja kävivät monilla tiloilla ja nämä asiantuntijat ovat hyviä asiantuntijoita, jotka antavat neuvoja näissä eläinten hyvinvointiasioissa ja näiltä kysyttiin. Ja mä, minä olen kohtuullisen luottavainen tässä suhteessa. Eivät ne ole kuitenkaan ostajia niin kuin teollisuuden tarkoittamalla tavalla, vaan ne työskentelevät teollisuuden kanssa yhteistyössä ja antavat sitten tietoa tästä eläinten hyvinvoinnin vaikutuksesta, että mikä myös tuotantotapa on heidän mielestään para, paras. He sitten puhuvat näistä hyvinvointiseurausten vakavuudesta ja, ja lukumäärästä. Ja se, siinä todellakin kes, keskityttiin hyvinvointivaikutuksiin, jotta sitten voitaisiin antaa suosituksia ja tehdä johtopäätöksiä, joihin me päädyimme. Kiitoksia paljon. Näin ollen olemme päässeet tämän esityslistan kohdan loppuun. Kiitos ja paljon EFSAlle ja teille molemmille tästä esityksestä ja vastauksista. Kollega Aguilera saa vielä sitten vastaukset jälkikäteen tästä Espanjan tilanteesta. Hyvä. Sitten voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Kohta siinä on kysymys tutkimuksesta, joka koskee tuottajaorganisaatioita ja komission edustaja, herra, edustaja herra Scannell hän näyttää olevan paikalla ja tulossa tänne puheenjohtajapöydän taakse. Ähm, Tehän tiedätte, että komissio on jo viime lokakuussa tehnyt tai julkistanut selvityksen parhaasta tuotantoorganisaatiotavoista ja niiden käytännön toiminnasta jota voidaan tukea. Tämä selvitys on vuodelta 2017 ja se kesti 15 kuukautta, se tutkimuksen teko, selvityksen teko ja selvitys tehtiin eh, kansainvälisen eh, eh, ryhmän toimesta ja asia, riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Oikeastaan sen antaisinkin nyt saman tien puheenvuoron herra Scannellille, joka esittelee tämän selvityksen. No, 10-15 minu- minuuttia riittänee tähän, tähän selvityksen esittelemiseen. Sitten voidaan kysyä. Kiitos. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä tähän tutkimukseen tulee, niin tämähän on parlamentin pyytämä Tämä liittyy teidän tukemaan pilottihankkeeseen ja komissio ilomielin hoiti asian. Tämä on hyödyllinen työ ottaen huomioon, mitä jo maatalousmarkkinatyöryhmässä on tehty. Muistan, että että Viime viikkoinen Strasbourgin keskustelu maatalouspolitiikasta liittyi tähän ja se oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Pohtittiin sitä, että miten elintarvikeketjussa maanviljelijän asemaa voidaan vahvistaa entisestään ja työryhmä tunnisti kolme seikkaa. Ensinnäkin epäreilujen käytänteiden direktiivi, sitten avoimuuden lisääminen elintarvikeketjussa ja eh, sitten tuottajaorganisaatioiden aseman vahvistaminen ja maanviljelijöiden aseman vahvistaminen järjestöissä, tuottajaorganisaatioissa. Tämäkin pitää huomioida ja yhtä lailla pitää huomioida myöskin pellolta pöytään aloite, joka on hyväksytty komissiossa 25. marraskuuta. Tämä on kaikkea muuta kuin poliittisia suosituksia sisältävä tutkimus, mutta se tarjoaa kuitenkin kattavan analyysin sen suhteen, mikä on tausta, mistä tuottajajärjestöt ovat syntyneet, mistä niitä löytyy, minkälaisia kokoonpanoja löytyy, mitä hyötyä ja heikkouksia niihin liittyy ja miksi maanviljelijät haluavat liittyä niihin tai eivät halua liittyä ja niin poispäin. Muutama mielenkiintoinen dataakin täältä löytyy ja ne haluais, niistä haluaisin kertoa teille. Ensinnäkin seuraavaa. Yli 40 000 tuottajajärjestöä löytyy EU-sta osuuskuntia ja tuottajajärjestöjä noin 50 prosenttia molempia. Alle 10 prosenttia on tunnustettuja tuottajajärjestöjä YMP-asetuksen hengessä. Sitten kokoonpano. Jäsenvaltiokohtaisia eroja löytyy kyllä. 70 prosenttia järjestöstä löytyy Saksasta, Espanjasta, Ranskasta ja Italiasta, eli neljästä maasta. Ja alat ovat aika lailla erilaiset. Yli puolet tuotejärjestöistä löytyvät hevialalta. Mutta tietenkin niitä löytyy käytännössä alalta kuin alalta, jotka mainitaan YMPssä. Silkki ja alkoholi, muutama mainitakseni. Mutta kuten sanottu, pääasiallisesti alat, mutta kyllä ne muualtakin löytyvät maito ja liha, oliiviöljy, sokeriala ovat tällaisia. Ja tärkeänä on se, että tässä täytyy tietenkin huomioida koko elintarvikeketju ja tässä viittaa minkälainen rooli maanviljelijöillä elintarvikeketjussa on. Tilanne on seuraavanlainen. 10 miljoonaa tilaa löytyy EU-sta ja useimmiten ne ovat yksittäisiä maanviljelijöitä, jotka aika rajallisesti voivat toimia. Eli ketjun alaosassa 10 miljoonaa tuottajaa ja sitten aika lailla vähän tehokkaita ö, jakelijajärjestöjä sitten ylhäällä noin 500 miljoonaa kuluttajaa, noin karkeasti. Ja Tuottajajärjestöjen roolihan on se, että maanviljelijöiden asema tässä jakeluketjussa vahvistuisi. Ja me katsoimme, että mitä erityistä hyötyä jäsenyydestä on. Ensinnäkin muistettakoon, että järjestöt saavat tai tuottajaorganisaatiot saavat suuremman hinnan tuotteilleen kuin muut. Ja se osoittaakin, mikä vahvuus näillä on. Varsinkin korkean profiilin aloilla näillä organisaatioilla on keskeinen rooli ja se antaa heille markkinoilla etulyöntiaseman. Ranskassa tomaattiala on aika lailla keskittynyt tuottajajärjestöille ja se näkyy korkeimmissa tomaattihinnoissa, jos vertaillaan Ranskan hintoja muihin. Tämä pätee omenoihin toisissa maissa. järjestöjen jäsenet saavat yleensä korkeampaa hintaa. Ja sitten tämä mittakaava etu, se on varmaankin ilmeinen. Mitä enemmän jäseniä löytyy, sitä suurempi järjestö ja sitä voidaan hyödyntää edukseen silloin, kun palveluita hankitaan jäsenille, markkinoidaan tuotteita, jakelua hoidetaan, varastointi järjestetään, palveluita hankitaan muualta, joten tässä yhteydessä kannattaa myöskin muistaa, että tuotejärjestöjen tuot, tunnustettujen järjestöjen etuna on se, että ne kykenevät paremmin myöskin selviytymään kriiseistä, koska heillä on mittakaava etupuolellaan ja usein heillä on myöskin mahdollisuus tarjota vakuutuksia ja keskinäisiä vakuutusjärjestelmiä, jotta kadon aikaa mukana tuomat haitat eivät iskisi niin pahasti. Ja hevipuolella taas on helpompi pienentää lisensointimaksuja. Muistaakseni tämä Pink Lady omenalaatu, jos sitä haluaa kasvattaa, niin se edellyttää lisenssiä, mutta sen saaminen on helpompaa ja halvempaa, jos on tuottajaorganisaation jäsen verrattuna siihen, että yksittäinen tuottaja lähtee omin neuvoin sitä hoitamaan. Tässä kannattaa myöskin muistaa, että järjestöt sekoitetaan tällaisiin väärin käytänteisiin, mutta muistutettakoon siitä, että yleensä on niin, että ne ovat kilpailukykyisiä suhteessa niihin toimijoihin, jotka eivät ole jäseniä. Tämä on ikään kuin win-win tilanne. Kuluttajan näkökulmasta katsottuna tuottajat saavat paremman hinnan tuotteestaan ja kuluttajat saavat laadukkaita tuotteita pöydälleen, eli kaikki hyötyvät. Tämän lisäksi muitakin syitä löytyy sille, että kannattaa liittyä järjestöön, varsinkin jos ne ovat tunnustettuja EU-ssa. Ensinnäkin niihin ei sovelleta kaikkia kilpailurajoituksia. Niillä on parempi pääsy myöskin EU-rahoitukseen, esimerkiksi alakohtaisten ohjelmien kautta, heviohjelman kautta esimerkiksi. Lisäksi ne hyötyvät paremmasta asemasta silloin, kun joutuvat kes- neuvottelemaan EUn edus tahojen tai kansallisten viranomaisten kanssa, mutta tietenkin tästä voi olla myöskin haittaa, siis jos on jäsen. Se mainitaan myöskin järjestö tässä tutkimuksessa, tietenkin tuottajajärjestö, organisaation pyörittäminen maksaa jäsenmaksuilla tai muilla keinoin rahaa kerätään, eli se maksaa, ja sitten tällaiset jäsenet eivät ole aivan täysin riippumattomia enää. Se vaikuttaa myöskin hinnoitteluun. Jokainen maanviljelijä, yksityinen sellainen, voi hinnoitella tuotteensa miten lystää. Ja sitten on tietenkin selvää, että on olemassa tuottavia ja vähemmän tuottavia tiloja ja tuottavimmat tilat ikään kuin äh, pitävät vähemmän tuottavat hengissä. Tämä saattaa johtaa myöskin konservatiiviseen lähestymistapaan hallintopuolella ja liiketoimintamalleissa, joita organisaatiossa sovelletaan. Ja sitten mitä tulee vähän uudempiin jäsenvaltioihin, tässä on muistettava myöskin maiden taustat. On olemassa maita, kuten Latvia, Liettua tai Viro, sieltä ei löydy organisaatiota laisinkaan, ja Puolassa tilanne on aika lailla surkea. Ja syynä on se, että kommunismiin rattaat ikään kuin vielä siellä takaraivossa jylläävät, ja se on vaikuttanut tilanteeseen. Tutkimuksessa myöskin korostetaan, mitä hyötyä on ollut näille hyvin toimiville organisaatioille. Ensinnäkin mittakaava etu tietenkin, kuten jo tuli sanottua, mitä suurempi organisaatio, sitä enemmän vipuvoimaa löytyy. Ja sitten jäsenyyden homogeenius, jos on kyse organisaatiosta, alakohtaisesta sellaisesta ja kaikki tilat ovat noin suurin samanlaisia ja samankokoisia, niin siitä on hyötyä, mutta jos tilanne on sellainen, että on olematta äärimmäisen suuria ja pieniä jäseniä, niin se saattaa johtaa kitkaan. Ja sitten pääoman saatavuus, kunnianhimon taso, investointihalukkuus, mutta pääomaa tarvitaan, jos halutaan investoida lisää ja joissakin jäsenvaltioissa raha on helpommin saatavilla kuin toisissa maissa. Ja sitten hallintojärjestelmät ja rakenteet, hallinnon toimivuus, Tietenkin, jos kyse on sellaisesta organisaatiosta, joka haluaa toimia, niin tietenkin jäsenten ja hallinnon välillä pitää olla juohajat suhteet ja yhteinen näkemys siitä, että mitä halutaan saada aikaiseksi. Joissakin tuoteorganisaatioissa tämä toimii hyvin ja toisissa vähemmän hyvin. Ja kuten tutkimuksessakin tote, todetaan, niin investointi tutkimukseen ja innovointiin. Tietenkin kunnianhimoa tarvitaan uusia tuulia on haisteltava, katseltava uusien markkinoiden suuntaan ja niin poispäin. Ja sitten vielä lopuksi elintarvikepuolen toimintaan, eli nämä muut tekijät, jalostus, porras ja niin poispäin. Vähittäismyjen ja jalosteen välillä ei välttämättä ole antagonistinen suhde. Yhteistyötä voidaan vaalia hyvälläkin tavalla ja monesti halutaankin tehdä tuottajajärjestöjen ja organisaation kanssa yhteistyötä, sillä takeita löytyy esimerkiksi turvallisuuden laadun ja jäljitettävyyden osalta. Monesti halutaan ostaa yhdeltä organisaatiolta kaikki kuin 20 yksittäiseltä tuottajalta, sillä 20 kanssa toimiessa niin riskit kasvaa sille yksi, yhden osalta, jos tulee mutkia matkaan, niin sitten koko ketju alkaa repeillä ja jos toimii yhden organisaation kanssa, niin silloin on tilanne aika lailla selvää passinlihaa. Ja sitten on tietenkin selvää, että halutaan nykyään keskittyä lähituotantoon, lähitilatoimintaan ja suuret organisaatiot voivat antaa paremmat takeet, paremmat yhteydet paikalliseen toimijakuntaan ja niin poispäin. Ja tästäpä syystä jälleenmyyjät haluavat tehdä yhteistyötä juuri tuottajaorganisaatioiden kanssa. Siinäpä kaikkia. Jos kysyttävää on, niin mielelläni pyrin kysymyksiin vastaamaan. Kiitoksia paljon herra tästä esityksestä, ja, joka koski tämän pilottihankkeen tuloksia. Tässä on muutamia kollegoita, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Ehdottaisinkin jälleen, että otetaan puolitoista minuuttia kullekin kysymykselle. Kollega Aguilar aloittaa. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja suuret kiitokset eh, tästä esityksestä. On todellakin tärkeää, että tämän tyyppisiä töitä tehdään jossa todetaan, mikä on järjestöjen rooli, jotta voidaan parantaa viljelyiden asemaa elintarvikeketjussa. Näin saavutetaan viljelle parempi hinta ja voidaan vähentää tuotantokustannuksia. Espanjassa suurin osa näistä jär- järjestöistä ovat nimeltään osuuskuntia. Kuitenkin minun mielestäni olisi jo parantamisen vara. Ensinnäkin olisi tarpeen parantaa eh, tunnustamistilannetta niin, että nämä tuottajajärjestöt todellakin keskittyisivät kaupallistamiseen. Mikäli tätä ei tapahdu, ne eivät tuo tehokkuutta elintarvikeketjun. Toisekseen minun mielestäni olisi tarpeenaan äh, kannustaa viljelijöitä yhdistymään osuuskuntiin ja tekemään näiden toiminnasta ammattimaisempaa, jotta ne toisivat todellista lisäarvoa viljelijöille. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Tomasic. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuottajajärjestöt ja, ja ä, tuottajajärjestöjen liitot auttavat vahvistamaan viljelijöiden asioita elintarvikeketjussa antamalla teknistä apua jäsenilleen. Nämä järjestöt hyötyvät niin ikään muistakin tekijöistä elintarvikeketjussa, kuten esimerkiksi paikallishallinnosta. Monet viljelijät eivät tiedä niistä eduista, jotka liittyvät jäsenyyteen tuottajärjestössä ja ovat huolissaan kustannuksista äh, markkinoilla. Kysymykseni onkin, että ymmärt, näkeekö tutkimus joitakin esteitä ja vaikeuksia äh, suhteessa tuottajärjestöjen ja onko komissiolla suunnitelmaa rohkaista jäsenvaltioita äh, järjestäytyä näihin tuottajärjestäjiin. Kiitos. Kiitoksia kollega Jyrki. Pani przewodniczący, Polska popiera twor- Kiitoksia puheenjohtaja. Puola tukee tuottajajärjestöjen ja muiden viljelijöiden järjestäjien toimintaa. Se vahvistaa tuottajana asemaa toimitusketjussa mahdollistamalla tarjonnan keskittämisen. YMPn strategisessa suunnitelmissa komission ehdottanut, että ainoastaan asetuksen 1308 13 pohjalta tunnustetut tuotejärjestykset, työjärjestöt voivat hyötyä tietystä toimista monissa jäsenvaltioissa, joissa ei ole tällaisia tunnustettuja tuottajajärjestöliittoja. On pyydetty laajennusta niin, että voitaisiin jotkut ryhmittymistä ottaa mukaan, samoin kuin osuuskunnat ja muut tuottaja ryhmittymät, joita ei ole tunnustettu tuottajajärjestöiksi. Puolakin on esittänyt yhden pyynnön. jotta tietyt näistä järjestöistä sertifioitaisiin tuottajajärjestykseksi ottaen huomioon kansallinen lainsäädäntö koskien järjestöjen osuuskuntia ja niin edelleen. Otan huomioon, että näin voidaan varmistaa maanviljelyksen tai näiden markkinoilla toimivien järjestöjen toimintojen tästä tästä voitaisiin hyödyntää erilaisia YMPn välineitä ja näin päästä tavoitteisiin, jotka on mainittu main, edellä mainitun asetuksen artiklassa 6, ja siitä hyötyisivät kaikki osapuolet. Kysymykseni kuuluu siis, ovatko komission neuvosto tekemässä työtä niin, että saataisiin lisää joustoa tähän olemassa olevan tilanteeseen, eli koskien näistä edunsaajien muotoja? Kollega vaan jatkoi puhumistaan. Kollega Afram. Mulțumesc, domnule președinte, și aș vrea să vă mulțumesc pentru... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan kiittää tästä esityksestä, tämän selvi- selvityksen esityksestä. Ja tämä on hyvin kiinnostava aihe, aivan erityisesti kun ajatellaan tuottajajärjestöt ovat suoja tuottajille, jotka näinä myrskyisinä aikoina. Minä olen esittelijänä kilpailupolitiikka-asioissa ja olen toiminut sen puolesta, että tuottajat saavat parempaa suojaa ja että myös nämä tuottajajärjestöt ovat mukana kilpailupolitiikassa. Ja sanoisin seuraavaa. On todellakin eroja jäsenvaltioiden välillä ja joskus on vain 10 prosenttia näistä organisaatioista on sellaisia, jotka ovat tunnustettuja. Uskotteko, että meidän pitäisi harmonisoida enemmän eh, eh, niin, että on kuitenkin tuottajia, jotka eivät pääse nauttimaan näistä eduista? Ja kysymys, mitä komission täytyy tehdä, jotta näiden järjestäjien rooli eh, olisi, saisi parempaa tukea, saisi enemmän tunnettuutta – ja tehän myös puuttuitte rahoitusnäkymiin, rahoitusasioihin ja haluaisin tietää, millä tavalla komissio aikoisi toimia suhteessa EU-tuomioistuimeen, joka on tos, lausunut, että, että yhteinen maatalouspolitiikka liittyy myös kilpailupolitiikkaan. Kiitoksia. Edustaja Toleri. Merci, euh, président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä hyvin selkeästä esityksestä koskien sitä, mitä tuottajärjestöt voivat tuoda viljelijöiden tulonmuodostuksen. On hyvin tärkeää vahvistaa tuottajajärjestöjen perustamista ja niiden painoa, neuvottelu painoarvoa uudessa YMPssä on tietty osuus suunnattu näiden järjestöjen tukemiseen, mikä on hyvä, mutta jotkut yhteiset markkinajärjestelyt eivät ole hirveän tehokkaita. Puhun, nyt erityisesti artiklassa 222 koskee väliaikaisia lupu, lupia. Kriisin sattuessa valitettavasti tämä säännös on ehdollinen sisämarkkinoiden toimimattomuuden tämä on aika vaikea määritelmä. Eli mikä aiheuttaa siis vahinkoa sisämarkkinoiden käy- toiminnalle? Mikä, mi, miten, millä tavalla voitaisiin sanoa enemmän tuotejärjestöjä, että voitaisiin, voitaisiin tätä kilpailupuolen roolia vahvistaa? Kiitoksia, kollega Dissel. Merci président et merci pour... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän tästä esityksestä. Puhemies alussa puhui tällä yhteisen maatalouspolitiikan budjetista ja vahvoista huolista, jotka täällä vallitsevat keskuudessamme. Kun ajatellaan tuottajajärjestöjä, meidän olisi toimittava niin, että hinnalla millä hyvänsä saataisiin aikaan uusia asioita niin, että tuottajajärjestöjä kuluttajien painoarvo neuvotteluissa ja arvoketjussa vahvistuisi? Minulla ei ole mitään sen kummempaa kysymystä, mutta haluaisin kuitenkin komissiolta tiedustella, kuinka tätä asiaa käsitellään, kuinka voidaan toimia niin, että tuottajia että olisi paremmin tunnustettuja järjestöissään, eli tämä tunnustamispuoli ja sitten Kuten kollega juuri tuossa sanoi, tämä joustavuuspuoli, joka koskee kilpailuoikeutta, sitä olisi parannettava. Meillä on kaikilla vastuumme tuottaja kohtaan niin, että annamme tuottajille vastauksen niin, että heidän järjestönsä olisivat mahdollisimman tehokkaita. Kiitoksia. Vielen Kiitoksia. Kollega Hoffman. Ja, danke. Komm selber. Paljon kiitoksia. Minä olen kotoisin alueelta, jolta löytyy kaksi tuottajaorganisaatiota, jotka ovat keskittyneet hedelmäalaan. Ja olette kyllä aivan oikeassa sanoessanne, että tämä malli on menestyksekäs, mutta valitettavasti se ei ole nostanut päätään koviskaan monissa eu maissa, mutta meillä tällä hetkellä hevialan tuottajaorganisaatioiden jakelulaajuus on noin 50 prosenttia. Meillä on olemassa tämä uusi hevimalli, joka kattaa myöskin muut alat. Se on hyvä lähestymistapa, mutta jos ajatellaan kolmen prosentin rajaa ykköspilarissa, niin eikö se ole hiukan vaatimaton. Se ei kyllä riitä, jos haluamme varmistaa, että organisaatiot voisivat toimia myöskin hevialan ulkopuolella. Kiitoksia. Kollega Sanda. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän eh, johtajaa näistä elementeistä. Sitten kaksi kysymystä. Komissio on ehdottanut uudistuksensa puitteissa, jota ollaan juuri tekemässä, että, että siirryttäisiin seuraavaan vaiheeseen, jonka kautta demokratisoitaisiin äh, toimintaohjelmat äh, hedelmä- ja vihannessektorin äh, mallin mukaisesti muillekin sektoreille. Neuvoston keskustelussa mennään kohti yhteistyömallien joustavo- joustavoittamista tätä viljelijät käyttävät, jotta varoja voidaan saada. Mikä on teidän kantanne komissiossa koskien tätä operatiivista ohjelmaa, joka ei siis perustuisi enää ainoastaan tuot, Tuotte, tunnistettuihin tuottajärjestöihin. Toinen kysymys. Tutkimus osoittaa selvästi, että vain 8 prosenttia tuottajajärjestöliitosta ja osuuskunnista on tunnistettu Euroopasta, Euroopassa ja jarruna on se, että pelätään, että, että viljelijät menettävät riippumattomuutensa. Millaisia toimia voitaisiin ottaa käyttöön, niin että helpotettaisiin, yksinkertaistettaisiin näiden tuottajajärjestöjen tunnustamisehtoja ja, ja, ja edistettäisiin jäsenten osallistumista. Dank, Frau Kollegin Wiener. Kiitoksia, kollega Viino. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Kiitoksia tästä jännittävästä selvityksestä. Kiitos, että te selvititte näitä tuottajärjestöjen etuja ja jäsenyyden etuja. Olen ymmärtänyt niin, että tämä tilojen homogeenisuus on yksi hyvä tekijä tällaisella järjestöllä. Kysynkin, että millä tavalla te tutkitte yksittäisten tilojen autonomiaa ja mahdollisia kilpailuhaittoja, joita saattaa syntyä, joita yksittäiset viljelijät saattavat kokea aina sen mukaan, miten suuria tai miten homogenisia nämä tuottajajärjestöt ovat. Kiitoksia, kollega Rössin. Eh, dank u wel, voorzitter. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset kollega Skanelille tästä kattavasta tutkimuksesta ja tämän päivästä selvityksestä. Se osoittaa, kuinka tärkeitä tuottajajärjestöt agrialalla ovat markkina-asemansa osalta. Maanviljelijän asema voidaan vahvistaa. Tämä tar- keskitä myöskin tarjontaa. Ja on hyvä huomata, että tuottajajärjestöihin aletaan kiinnittämään enenevässä määrin huomioon, mutta jos nyt ajatellaan Alankomaiden tilannetta, niin siellä trendi on vähän päinvastainen ja tarkoitan tällä seuraavaa. Vuonna 2017 meiltä löytyi noin 11-12 tuottajajärjestöä hevialalta ja puolet ovat jo hakeneet tunnustetun organisaation asemaa ja olen kuullut, että se johtuu lähinnä siitä, että nyt pelätään äh, lainsäädännön epäselvyyttä, eli oikeudellinen epävarmuus ja riski organisaatioiden puolella on päällimmäisenä mielessä, joten kysyisin, että tiedättekö tästä 106 sivulla tutkimuksessa tämä mainitaan ja aikooko komissio tarkastella sääntelyä ja sääntöjä, jotta tilanne olisi selkeämpi, ainakin tarvetta sille löytyisi, jotta organisaatiot voisivat nauttia suuremmasta oikeusvarmuudesta. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Riera. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia komissiolle tästä kiinnostavasta esityksestä, joka koski näiden selvityksen tuloksia. Meillä on kaksi kysymystä. Minkälaisia suosituksia te esitätte tämän pilottihankkeen pohjalta, joille te voitaisiin tukea jäsenyyttä tällaisissa tuottajajärjestöissä? Te itse mainitsitte, että miten suuri tämä eriarvoisuus on tai, tämä epätasapaino on jäsenmaiden kesken. Ilmeisestikin potentiaalia on parannuksille ja että loppupeleissä sitten saataisiin lisää kilpailukykyä tuottajille. Ja toinen kysymykseni koskee tätä uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa. Komissio aikoo jyvittää tietyn prosenttisuuden budjetista innovaatioille. Oletteko te sitä mieltä, että, että tuottajajärjestöt pystyvät, tuottajat pystyvät tähän – te sanoitte, että on ongelmia saada rahoitusta, saada pääomaa. Millä tavalla tuottajärjestöt voivat sitten, sitten lisätä innovaatioita? Olkaa Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tuottajajärjestömalli on hyvä. Se on menestynyt hyvin heavy-sektorilla myös Espanjassa – Haluaisin esittää kysymyksen tästä uskon vahvasti, että yksi menestyksen avaimista on se, että todellakin yhdessä myös markkinoidaan kumppaneiden tuotanto. Mikäli tätä markkinointia ei ole siellä yhteistä eikä sitovaa, niin se rajoittaa toimintaa. Uskon, että ne osuuskunnat, jotka ovat hevialan tuottajärjestöjä menestyvät parhaiten silloin, kun markkinointi tehdään yhdessä. Tiettyä vääristymistä on myös tapahtunut. Voidaan, voi olla, että on muodostettu yritys kolman henkilön kanssa ja, ja, ja asiakkaat ovat äh, sitten ikään kumppaneita – Tällainen tilanne on jossakin maissa nähty, miten siihen voidaan puuttua. Eli ihmiset, joilla on yrity, yritys, asiakasta tehdäänkin yrityskumppaneita ja voidaan hyödyntää näin tukia. Minun mielestäni tässä on kysymys järjestelmän vääristymisestä. Kiitoksia, kollega Smith. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset tästä selvityksestä. Olen kotoisin Itävallasta ja meillä päin tilanne on se, että... Niin, istun täällä. Me kuulumme niiden maiden joukkoon, joissa vähittäiskauppiaiden keskittymä on suurin. Vuonna 2018 kolme supermarkettiketjua omasi noin 84 prosentin markkinaosuuden, eli käytännössä koko markkina-alue oli muutaman harvan toimijan käsissä. Ja se vaikuttaa tietenkin suoraan hintatasoon, yleensä negatiivisessa mielessä. Ja maanviljelijät sen joutuvat sitten kokemaan nahoissaan alhaisimmilla hinnoilla. Mielestäni olisi hyötyä, jos tuottajaorganisaatioiden ja yhteenliittymien merkitystä korostettaisiin taattaisiin juuri arvon, arvoketjun yhteydessä paremmat hinnat, riskin pieneneminen ja tarjonnan niputtaminen. Ja sitten sanoitte, että alle 10 prosenttia organisaatioista olisivat tunnustettuja. Miksi näin vähän? Ja toinen kysymys. Minkälaisia virikkeitä meidän tulisi tarjota toimijoille, jotta organisaatioiden määrä kasvaisi ja näin yhä useammat viljelijät pääsisivät nauttimaan näistä hyödyistä. Kiitoksia kollega Schmeier. Kiitoksia paljon tästä, äh, että tämä valaisi tätä tuottajärjestön merkitystä. Te sanoitte, että tuottajayhteisön rooli on vahvistaa viljelijöiden asemaa ja että viljelijät saisivat parempia tuottajahintoja. Tonkerittinen kysymys, onko teillä äh, lukuja ja numeroita, jotka osoittaa, että nämä järjestäytyminen tuottaa myös tuottajille korkeammat hinnat. Ja jos näin on, niin mit, mitä tuotteita tämä koskee ja, ja mit, kuinka monta prosenttia suoraan tulee sitten tuottajalle hinnasta. Kiitos. Kollega Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä, tästä selvityksestä. Tuottajajärjestöt eri maissa ovat todellakin poikkeavia toisiinsa nähden. Esimerkiksi Suomessa yhtä lailla kuin maataloustuottajat, myös metsätaloustuottajat ovat järjestäytyneet maa- ja metsätaloustuottajina. Ja myöskin nuorten osuus on ja nuorten järjestäytyminen on, on hyvää, mutta sitä toki pitäisi edelleenkin korostaa ja siihen kannustaa. Ensimmäinen kysymys kuuluukin, että kuinka ja mitä tuossa selvityksessänne saitte irti nuorten suhteen, miten heitä saataisiin järjestäytymään vielä korkeammalla asteella. Näiden järjestöjen perimmäinen tarkoitushan on paitsi tällainen yhteenkuuluvuus, niin myöskin se, että viljelijät saisivat parempaa tulo, tulotasoa. Ja, ja tuota, nimenomaan ää, epäreilut kauppatavat ovat johtaneet siihen, että viljelijöiden asema tuossa ruokaketjussa on erittäin epäreilu. Äsken kollega puhui keskittyneestä kaupasta. Se sama ongelma on myös meillä Suomessa ja monissa maissa onkin nyt tällaisia kauppatapavaltuutettuja tai, tai elintarvikeviranomaisia nyt valvomassa tätä ongelmaa itse kussakin jäsenmaassa. Toivottavasti näin Ollaanko näitä epäreiluja kauppatapoja ja tätä syntynyttä direktiiviä jotenkin jalostamassa ja sitä, ollaanko sitä seuraamassa ja millä tavalla tuottajajärjestöt voisivat olla siinä tiukemmin mukana ja vaikuttamassa myönteisesti viljelijöiden kehitykseen? Kiitoksia kollega Vrechinova. Hezké odpoledne, děkuji, pane předsedo. Eh, pane řediteli, já vám moc děkuji. Kiitoksia. Kiitoksia tästä vähän kovin kiinnostavasta esityksestä. tämä on tärkeä hanke. Olen Tsekin tasavallasta entisestä, joka oli aikaisemmin kommunistinen maa. Ja toistaiseksi pienten eh, tilojen ja tuottajien kohdalla erityisesti – E, pienet tilat eivät ole niin kiinnostuneita tällaisista organisaatioista. Te mainitsitte itse syytkin tähän. Tiedän oikein hyvin, että teidän raportti kuvailee tätä tilannetta, mutta aprikoin vain, josko me pystymme e, tunnistamaan e, joitain tapoja, että voitaisiin sitten tavoittaa ne tuottajat ja valaisemaan niille näitä hyötyjä – ja millä tavalla voitaisiin motivoida nämä, näitä tuottajia tähän suuntaan. Ilmeisesti he häviävät äh, kilpailussa markkinoilla, että onkohan mitään mahdollisuutta motivoida näitä tuottajia niin Euroopassa. Kiitoksia. Kollega de Mio. Kiitoksia. Haluaisin tietää, oletteko ottanut huomioon sen riskin, että siellä missä on pientuottajia, ne otettaisiin mukaan ainoastaan numerona tuonne järjestöihin, mutta ne eivät kuitenkaan saa asia- asianmukaista suojaa. Esimerkiksi sellainen järjestö, jossa on, on pienemmät määrät niin, että voidaan suosia todella pien, pienviljelijöitä. Sitten toinen ongelma koskee jakelijoita. Usein monet tuottajat käyttävät näitä jakelijoita, jotta voitaisiin hyödyntää tuotteiden järjestöjen etuja. Usein on jakelijoita, niin linkkejä suurin jakelijoihin. Millä tavalla nämä suuret jakelijat eh, vilpittömällä tavalla ovat yhteyksissä tuottajajärjestön kanssa, eivätkä mene tuottajajärjestöjen selän taakse manipuloidakseen tuotantoa tai ja vielä järjen kerran hyödyntääkseen viljelijöitä. Kiitoksia. Näin ollen kysymyskierros on saatu päätökseen ja pyytäisinkin johtaja skanneria vastaavaan näihin kysymyksiin, sanotaan kymmenisen minuuttia. Se riittänee vai kuinka? Thank you, Mr. Chair. Okay. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä vastattavaksi. Yksi asia, joka tuli useissa puheenvuoroissa esille, mitä voitaisiin tehdä, että saataisiin enemmän kannustimia yksittäisille tuottajille ja liittyä näihin tuottajajärjestöihin. Rehellisesti sanoen, komissio on haluton lähtemään suoraan tähän kontekstiin. Me emme ole markkinointijärjestö, me annamme äh, kehykset tässä yhteydessä ja luomme asetuksia ja äh, säädämme kilpailupolitiikkaa ja tuomme tällaisia kehyksiä äh, operatiivisia ohjelmia varten erityisesti hevisektorille, joka koskee myös niitä tuottajia, jotka ovat jotka ovat ehkä kiinnostuneita liittymään yhteen johonkin tuottajärjestöön. Nämä numerot, joita mainitsin aikaisemmin, eivät ole välttämättä kiehtovia tai kannustavia, vain 10 prosenttia on järjestäytynyt näihin tuottajärjestöihin, mutta kuitenkin luvut ovat nousussa. Ja meidän pitäisi keskittyä 40 000 tuottajärjestöön ja ne ovat eri kokoisia, eri laajuisia ja eri tyyppisiä. Ja on paljon hyvin pieniä järjestöjä, mutta on myös varsin suuria järjestöjä. 40 järjestöä, on, niissä on yleensä 100, 100 miljoonan euron liikevaihto, sehän on vaikuttavaa, mutta, mutta on yksittäisen tuottajan asia tehdä päätös, ja palveleeko se minun etujani, että jos liityn tuottajajärjestöön ja onko minulla mahdollisuuksia siihen. Ja me olemme yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja, yrittä, ja yritämme antaa heille, heille mahdollisuuden valita ja yritämme tehdä sitä kiinnostavampaa. Niin kuin monet teistä painottivat, nykyinen ehdotus lähtee siitä, että laajennettaisiin tämän sektoriohjelmien laajuutta, ei pelkästään hevisektoria. Ja eh, näissä itse ohjelmissa me yritämme tehdä tästä kiinnostavammaksi luoda eh, esimerkiksi vakuutusrahastoja, jotka mahdollistavat tuottajille, että he pärjäisivät paremmin hätätilanteissa, eh, kriisien yhteydessä ja niin poispäin. Mutta me emme koskaan lähde yksittäisesti puhumaan heille, että sinun täytyy liittyä, mutta lisäisin tähän vielä sen, että tämä on syytä muistaa. On ollut painetta varsinkin aikaisemmin, että vähentää suoran tuen osuutta viljelijälle ja ohjata se tuottajajärjestöjen kautta. Periaatteessa tämä looginen, loogista olisi, että me emme tarvitse enää suoraa tukea ja, ja vaan pitäisi hoitaa tuottajärjestöjen kanssa. Ja jos on ongelmia, niin käänny tuottajärjestön puoleen ja sieltä tukea, joka on sitten osittain myös EUn rahoittama. Tämä ei ole malli, sellainen malli, mitä me olemme ajatelleet vielä, mutta, mutta se on olemassa. Se on ihan mahdollista esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja yksi, useissa puheenvuoroissa puhuttiin myös siitä, missä laajuudessa me voimme mahdollistaa se, että että käytämme näitä, näitä asetuksen kilpailusääntöjä. Me, tässä on tehty aika paljon muutosesityksiä viime, jo viime asetuksen osalta, jossa annettaisiin tuottajille ja tuottajajärjestöille parempia mahdollisuuksia hyödyntää näitä poikkeuksia, mutta, mutta niiden täytyy toimia. Ja on ollut, on, tässä on menty eteenpäin emme ole äh, pärjänneet äh, välttämättä hyvin tässä oikein äh, reilun kaupan osalta, mutta tässä on viime komission ja parlamentin yhteistyön yhteydessä mentiin hyvin eteenpäin. Parlamentti on ollut merkittävässä asemassa tässä, mutta tämä ehdotus se kesti vuoden, että saatiin hyväksyttyä komissiossa ja sitten muodollisesti hyväksyttyä neuvostossa ja parlamentissa. Minusta tämä on aika hyvä homma ja koska se eh, heijasteli niitä todellisia huolenaiheita erityisesti parlamentissa, että paljon pit, enemmän pitää tehdä vahvistaaksemme eh, tuottajien asemaa semminkin kuin vähittäiskauppa ja valmistus on keskittynyt aika lailla. Eh, tämä menestystarina, joka on tästä syntynyt, me olemme seuranneet tilannetta jäsenvaltiossa, on tämän säädöksen siirtäminen kansalliseen, kansallisella tasolla. Ja tässä yritimme selventää tilannetta, millä tavalla tämä asia voidaan siirtää käytännön tasolle kansallisella tasolla. Ja tässä on kyllä aika lailla innostusta ja usein, usein täytyy painaa päälle isävaltioiden suuntaan, mutta tässä tapauksessa monet niistä ovat liikkumassa eteenpäin hyvin nopeasti. Ja esimerkiksi Espanjassa nykyään siellä on hyvin elävää keskustelua yksittäisten tuottajien roolista elintarvikeketjussa. Ja siellä painetaan päälle sen suuntaan, että vahvistettaisiin tuottajien asemaa tässä suhteessa. Ja tämä sisältää myös ne säädökset, joka mahdollista sen, että jäsenvaltiot voivat mennä näiden minimisäädösten ylikin. Meillä on myös, me on, tuli pyyntö myös Espanjasta tässä suhteessa, että saataisiin enemmän joustavuutta, jotta voitaisiin, joka menisi tavallaan kilpailusääntöjen rajojen yli ja olemme rikkaita sen suhteessa, että me saadaan hyvin eteenpäin. Mutta tämä on hyvin monimutkainen juridinen lauseke, joka, joka on jäänyt aika monessa kohdassa jäänyt testaamatta. Ja on monia juridisia säädöksiä, joita ei ole testattu, ja meidän edetenemme tässä asiassa hyvin varovaisesti. Ja se laajuus, missä lainsäädäntöä sitten muodostaa esteitä yksittäisille tuottajille tai päästä ja tuottajärjestelylle saada hyväksytty asema. Meillä ei varsinaista ongelmaa tämän, tässä suhteessa, mukaan lukien suhde Puolaan – siellä on hyväksytty ja Lisäisin vielä siihen asiaan, joka koski Alankomaita, jossa on useitakin yksittäisiä tuottajia, jotka vetäytyvät pois tuottajärjestöistä. Ja kysymys siitä, että missä määrin se on lainsäädäntöongelma. Olen tietoinen tästä ongelmasta. Ja komission alkuperäinen ehdotus pyrkisi varmistamaan sen, että, että miten nämä äh, lainsäädökset äh, tulkitaan Alankomaissa, on kysymys yksittäisistä tuottajista tai tuottajärjestöjen jäsenistä, että ne voivat markkinoida tuotteitaan yksi itsenäisestikin. Ja sitten myydä 75 prosenttia järjestön kautta ja 25 prosenttia suoraan yksittäisesti. Ja tämä asia on ollut esille, mutta en usko, että tämä on ongelma lainsäädännön kannalta Ehkä se täytyy kuitenkin vielä selventää suoraan. Minä päätän tähän puheenjohtajalle, ei ole jotain, jonka unohdin. Kollegina Aguilera. Kollega Aguilera. Si, una cosa muy concreta. Kiitoksia, aivan konkreettinen asia. Mitä ongelmia näette, että tehtäisiin niin kuin Espanja pyytänyt liittyen öljysektorin kriisiin, niin, niin että meillä sitten tällainen itsesääntelyjärjestelmä, jota osuuskunnat ovat pyytäneet. Mikä juridinen ongelma tässä on? Meidän mielestämme tämä pitäisi olla mahdollista. Me olemme tehneet muutosehdotuksen tämän yhteisen markkinajärjestelyn asetuksesta tulevaisuudessa. Mikä ongelma liittyy tähän itsesäätelyyn? Voisitteko selvittää sen? No, intanto volevo scusarmi, presidente. Haluaisin pahoitella, hyvä puheenjohtaja Budjettivaliokunnassa oli äänestys, enkä voinut olla siellä olematta, mutta haluaisin kiittää tästä esityksestä teitä pääjohtaja ja todeta, että yksi näistä näkökohdista tässä hyvin tärkeässä direktiivissä, joka on edellyttänyt paljon työtä lyhyessä ajassa, kuten muistatte, on juuri se, mikä rooli tällä komissiolla on, kun se koordinoi näitä virastoja, jotka ovat jäsenvaltioista delegoituja niin, että todella direktiivi noudatettaisiin. Tämä on hyvin tärkeä, koska on, koska on jäsenvaltioita, joissa odotukset olivat kovin korkealla tai oli jo olemassa kansallista lainsäädäntöä näistä syistä. Todella on tärkeää, että koordinointia valvottaisiin, koska voi olla vaarana se, että direktiiviä ei sovelleta samalla tavalla. Wenn jetzt keine... muita kysymyksiä ole, niin vielä ihan lyhyet vastaukset näihin lisäkysymyksiin. Okay, beginning with Mr. De Castro's point. Niin, mitä kollega De Castro totesi, niin kuten jo sanoin, parin otteeseen jäsenvaltioiden kanssa on keskusteltu ja puhuttu direktiivin transponoinnista. Jäsenvaltiot joutuvat kansallisen lainsäädäntöön nojautuen päättämään, mikä kansallinen kilpailuviranomainen pääs päättää tästä asiasta nykyinen olemassa oleva tai vielä perustettava viranomaistaho, joka vastaa tästä sitten direktiivistä. Mutta kuten sanottu, jäsenvaltiot päättävät tästä tykönään. Me olemme tarkkoina sen suhteen, ettemme lähde turhaan sotkeutumaan tähän valintaan, mutta on tietenkin ter- tärkeää, että jäsenvaltiossa homma hoituu. Useimmissa jäsenvaltioissa yritetään hyödyntää nykyistä kilpailuviranomaista, sillä asiantuntemusta löytyy ja kokemusta löytyy, toimintamallit, instituutiopalvelut, kaikki ovat jo olemassa. Ja no se olisi uusi tehtävä, mutta se ei vaatisi o, uutta järjestelmää sinänsä. Mutta toisaalta taas tällaisen tiedonvaihdon kautta Olemme saaneet myöskin käytännön kysymyksiä saaneet selvitettyä siis tähän direktiiviin liittyen. Eli kyllä tässä on aimo harpauksin päästy eteenpäin. Mitä sitten kollega Gira totesi, yhdeksän artiklapyyntöön liittyen Espanjan osalta. No tarkkana pitää olla, kielikeskustelun suuta pitää tässä kyllä puhua, joten niin keskeisin este on yleensä se, että komissio saisi riittävästi dataa käyttöönsä, jotta se voisi tehdä hyvän päätöksen, mutta tässä tilanteessa täytyy sanoa, että tämä on aivan uusi määräys, jota sovelletaan, joten olemme kyllä olleet espanjalaisiin viranomaisiin yhteydessä, ja sieltä pyydetään näyttöä, äh, statistista dataa, joka saa pääosata Agrin ja kilpailu ja muut pääosastot vakuuttuneeksi siitä, että tilannetta voidaan parantaa ilman, että muut sopimusvelvoitteet, jotka liittyvät hinnoitteluun ja yhtäläisiin kilpailumahdollisuuksiin, äh, vesittyisivät. 209 on olemassa ihan perustelluista syistä ja niin kuin kollega Sander totesi, meidän täytyy hyödyntää näitä määräyksiä enenevässä määrin ja ainakin komissio siihen pyrkii. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Nyt tämä esitysstään kohta neljä on saatu päätökseen. Nyt vuorossa on esitysstään kohta numero viisi. Tässä on kysymys delegoidun säädöksen esityksestä, joka korvaa 1308 asetuksen, joka koskee säädöksiä, joilla hallinnoidaan kiintiöiden, kiintiövientiä ja tuontia. Ja sitten 13.06 on myös tarkoitus täydentää, joka koskee varmuuksia hallinnossa, kun puhutaan tullikiintiöistä, jonka esityksen on tuonut komissio kuulostaa vaikealta, mutta tästä saadaan varmaan, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, jossa on paljon kysymyksiä. Siksi annankin saman tien teille, teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. I think when we... Kiitoksia puheenjohtaja. Viimeksi kun keskustelimme tästä aiheesta, niin se taisi viime vuoden helmikuussa – komissio silloin oli pyrkimässä nopeasti viemään läpi näitä delegoituja säädöksiä ja täytäntöpanoja säädöksiksi ja halusimme hyödyntää vielä viimeisiä kuukauksia par- parlamentin toiminnassa, mutta va- vakuutimme, että emme aio kiireessä tätä hyväksyä e- e- viime komission aikana, ja näinhän tässä sitten kävi. Kuitenkin tämän vuoden lokakuussa, siis kuukausia sen jälkeen, kun Tämä parlamentti aloitti työnsä. Hyväksyimme lopulta asianmukaiset täytäntöpano- ja delegoidut asetukset pitkän neuvottelun jälkeen jäsenvaltioiden kanssa ja sidosryhmien kanssa ja huomioiden myös aikaisemmat keskustelut tässä valiokunnassa. Se heistelee sitä, kuinka merkittävä ja monimutkainen tämä asetus tai molemmat asetukset ovat. Muodollisesti Nämä ovat menneet nyt neuvoston parlamenttiin ta- tarkastelumenettelyyn ja niin teidän on nyt päätettävä, aiotteko esittää vasta lauseen. Komissio selkeästi toivoo, että ettei sitten sitten vasta että mielestäni. Tämä on hyvin tärkeä ehdotus ja se on täysin oikeutettu, huomioiden perusteellinen tarkastelu ja huomioiden nykyiset TRQ-järjestelmät, eli, eli vientitariffikiintiöjärjestelyt, TRQ lyhyesti vedän yhteen tätä kontekstia ja sy- syytä näiden kahden asetuksen takana. Ensinnäkin meillä oli ja muodollisesti edelleen on olemassa hyvin monimutkainen järjestelmä. Meillä on 39 asetusta koskien näitä TRQ. Tämä on hyvin raskas ja vaikea täytäntöönpanna. Saamme jatkuvasti valituksia jäsenvaltioista koskien näitä vaikeuksia. Lissabonisaatioprosessin myötä oli tärkeää järkeistää tätä menettelyä ja saada aikaan yksi rakenne, eli yksi täytäntöpaneva asetus, yksi delegoitussäädös. Ja tässä yhteydessä on, käytämme hyväksymme mahdollisuutta yksinkertaista ja harmonisoida olemassa olevia säädöksiä niin, että edelleen säilytettiin riittävästi joustavuutta, jotta voidaan ottaa huomioon eri sektoreiden todellisuus, siipikarja ei ole sama kuin sokerit tai no, naudanlihat tai, so, tai oliviöljy, kaikilla on omat piirteensä ja niitä on pohdittava näissä eri TRQ-järjestelmissä. Meidän on myös huomioitava kansainväliset velvoitteet, joskus ne liittyvät yksittäisiin TRQ-järjestelyihin. Halusimme myös hyödyntää mahdollisuutta parantaa avoimuutta olemassa olevassa järjestössä. Meillä on tietenkin oli 38 eri asetusta, joten tila, tilanne oli hyvin hämärä. Halusimme vähän valoa tänne tunnelin ja näin halusimme myös antaa parempia mahdollisuuksia todellisille yrityksille, eli yrityksille, jotka käyvät kauppaan näillä tuotteilla, hyödyntää paremmin TRQ-mahdollisuuksia. TRQ-asiasta puhuttiin viimeksi vuosi sitten. On tärkeää, todella tärkeää, että delegoitussäädös ja täytäntöpanosäännös eivät yhdelläkään grammalla lisää näiden tuotteiden tuot, tuontia, vaan se koskee ainoastaan hallinnollis, hallinnollisia säädöksiä, jotka liittyvät näihin TRQ-järjestelmiin. Meillä on noin 500 trq yhteensä. Se vähän kuvaa, kuinka suuresta mittakaavasta on kysymys. Suurin enemmistö näistä, no 355 näistä on hallinnoitu tällaisella ensimmäis, ensimmäisenä tulleet enpäivällä ensin järjestelmällä. Ne on suhteellisen yksinkertaisia, koska ne, niitä ei yleensä kaikkea edes käytetä. Sitten on noin 145 tiharkuuta, jotka hallinnoidaan simultaanin tarkastelujärjestelmän alla Agri-pääosastossa ja suuren, monet näistä ovat hyvin houkuttelevia, niitä ei edes riitä kaikille – maailmankaupan hinta ja EU-markkinahintan välinen ero on merkittävä, joten nämä ovat todella huokuttelevia, jos saadaan näihin vientilupaa, niin se on kovin tuotteliasta. Meillä on yleensä valtavasti hakemuksia näille useimmiten siipikarjasektori ja vähemmässä myörin myös, neuvo, myös no, nauta, valkosipuli, oliiviöljy tulee kysymykseen. Puhumme tästä asiasta todella viime helmikuussa. TRQ olevat olemassa, jotta voitaisiin suojella lähinnä EU-markkinoita ja rajoittaa pääsyä markkinoille – Olemme hyvin tietoisia siitä, että meidän on suojeltava omia tuottajiemme myös tuonnilta. Mutta syistä, jotka tiedätte hyvin, siis meillä on kansainvälisiä sopimuksia, siksi joskus on tehtävä myönnytyksiä. Pyrimme pitämään myönnytykset minimissä suojellaksemme tuottajia tässä toimitan TRKn kautta. Kun katsotaan näitä säädöksiä uusissa äh, äh, sää, täytäntöpanoja asetuksessa niin mainitsinkin jo aikaisemminkin, että haluamme varmistaa sen, että todelliset kaupan kävijät voivat hyödyntää näitä TRQ-järjestelmiä, eli, ne, eli hakijoiden on toimitettava näyttöä siitä, että ne todella ovat todellisia kaupankävijöitä. Voidaan antaa näyttöä viennistä ja tuonnista. Sitten on myös hyvin tärkeää ajatella näitä säädöksiä, jotka koskevat viitemääriä, eli määriä, joiden kautta voidaan saada vientitodistus, ja se riippuu historiallisesta tilastosta kahden vuoden ajalta. Pyrimme myös tukemaan jäsenvaltioita ja heillä on ollut valtavaa hallinnollista taakkaa ja siksi meillä on tällainen lorijärjestelmä, järjestelmä joka on tällainen tietokoneohjelma järjestelmä, jolla varmistetaan se, että ainoastaan todelliset operaattorit, todelliset kaupan kävijät ja rekisteröidyt yritykset voivat hyödyntää järjestelmää, eikä ole mitään turhaa päällekkäisyyttä. Haluaisin vain muistuttaa tässä yhteydessä teitä siitä, että meillä on olemassa olevia järjestelmiä, joissa jotkut joitakin TRKita eh, halutaan paljon enemmän kuin niitä on joissakin tapauksissa. jopa eh, sata hakemusta tulee enemmän kuin on annettavissa. Meillä on siis valtavasti tällaisia pöytälaatikoyrityksiä, jotka ovat olemassa ainoastaan saadakseen nämä todistukset, jotka sitten myydään eteenpäin, eikä mitään todellista kauppaa tähän liity. Tälle haluamme panna pisteen. Lopuksi vielä haluaisin korostaa sitä, että olemme hyvin tietoisia huomioiden viime vuotiset keskustelut, että, että, että, olemme, toimineet, että olemme keskustelleet loputtomasti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa. Tässä mukana oli myös palautemekanismi, jossa alkuperäinen delegoidun ja täytäntöpanon asetuksen luonnos oli saatu saatavilla. Se antoi sidosryhmille vielä toisen mahdollisuuden antaa omia näkemyksiä, jotka otettiin huomioon, enkä sano tätä mitenkään kevyesti. Emme ainoastaan lukaisseet niitä läpi ja laittaneet niitä syrjään, vaan tehneet merkittäviä muutoksia täytäntöpanojen delegoituihin sääntöihin, säännöksiin niin, että otimme huomioon nämä merkittävät huolet. Emme kaikkia, jotkut jotkut pyynnöistä olivat ristiriitaisia keskenään, eikä voida tietenkään kaikkea tehdä tyytyväisiksi, mutta saimme kyllä, kyllä varsin hyvää työtä tehtyä ja luimme todellisia mahdollisuuksia PK-yrityksille, koska kritisoitiin, että järjestelmä oli niitä syrjivä. Nyt meillä on paljon jäsenvaltiossa PK-yrityksiä, jotka ensimmäistä kertaa tosiasiallisesti voivat hakea tällaisia todistuksia. Menneisyydessä hakemukset tulivat vain muutamalta jäsenvaltiota, UK mukana, joka on nyt lähtenyt pois. Nyt meillä on uusi järjestelmä. PK-yritykset kaikista jäsenvaltioista ovat paljon, mahdoll- paljon paremmassa tilanteessa hakea näitä. Päätän tähän ja voin ottaa kysymyksiä. Kiitoksia paljon tästä tämän delegoidun säädöksen esittelystä. Nyt vielä ei näytä olevan kysymyksiä ilmassa. Yllättävää toki. Kollega Sandaa. Une question, effectivement. Merci. Yksi kysymys tosiaankin, kiitoksia. On totta, että tämä on parannus verrattuna nykytilanteeseen, mutta kyllä tämäkin teksti on vielä varsin kritisoitu erityisesti jalostussektorin puolesta, kun kyseessä on lihanjalostus. Siellä ajatellaan, että ne tässä mukaan yksinkertaistetaan, mutta tosiasiallisesti voi käydä niin, että, että nämä TKRn tehokkuus heikkenisi arkaluontoisilla sektoreilla ja että siitä saattaisi myös neuvottelun valta siirtyä kolmansien maiden monikansallisille yrityksille. Ja lopuksi, niin kuin itsekin sanoitte, tässä suljettaisiin pois PK-yritykset, jotka ovat Euroopan unionin tuontiyrityksiä, että pian kävisi näin. Onko teillä mahdollisesti vastauksia näihin huoliin? Ja sitten haluaisin myös vedota komission. Meidän tarvitaan tiettyä valppautta ensimmäisten täytäntöpanon vuosien aikana niin, että pidetään huoli siitä, että, että nämä tavoitteet, jotka olemme vahvistaneet, että niihin todella päästään. Olisi myös pidettävä huoli siitä, että että lainsäädäntöä ei voida kiertää ja jos näin tehdään, niin sitten tietenkin olisi nopeasti reagoitava. Kiitoksia, kollega Ryssen. Äh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset näistä selvityksistä. Pari huomiota. Ensinnäkin sellainen seikka, joka liittyy valkosipulin tuontikiintiöön. Kuulemaamme perusteella perinteiset tuottajat ovat ikään kuin hävinneet ja herääkin kysymys, että voitaisiinko tätä viitearvoa muuttaa valkosipulin osalta ja kysyisin, että miksi näin ei ole tehty ja aikoko komissio tätä viitemäärää lähteä rukkaamaan? Ja voisiko komissio tarkentaa sitä, että missä määrin pelivaraa löytyy tulokkaiden mahdollisuuksiin hyödyntää näitä kiintiöitä? Ja sitten siipikarja lihaan. Ilmeisesti vaarana on se, että eurooppalaiset tuottajat ja kauppiaat ikään kuin syrjäytetään markkinoilta. Varsinkin brasilialaiset, taimaalaiset ja uk- ukrainalaiset toimijat yrittävät saada haalittua lisenssejä. Oletteko yhtä lailla huolissanne tilanteesta? Jos kyllä, niin mitäs aiotte asialle tehdä? Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Aguilera. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on hyvin tekninen delegoitussäädös, mutta sillä on suurta merkitystä ihan tavallista kritiikkiä Euroopan viljelysektorilta koskee juuri tämän näiden kiintiöiden sääntelyä. Joskus kauppasopimusten kautta näitä lasketaan. Meillä on, Euroop- niin eurooppala, meillä on eurooppalaisia la, laatustandardeja ja tuotanto on myös kausiluontoista, joten tämä on kaikki kovin arkaluontoista. En nyt mainitse valkosipulia, niin kuin täällä mainittiin haluaisin tähän kyllä itsekin vastauksen. Eli tähän valkosipulikysymykseen. Mutta tämän lisäksi haluaisin tietää erään toisen asian. Marokkosopimuksessa ja muissakin on ollut vähän ongelmia, kun ei tehdä näissä kiintiöissä eroa tiettyjen tuotteiden hintaeroja. Esimerkiksi tomaatti Tomaatille asetetaan joku hinta. Isoilla tomaatilla on yksi hinta ja sitten kirsikkatomaateilla on toinen aivan erilainen hinta. Kuitenkin kiintiön saapumisen hinta on ikään kuin sama, vaikka kyseessä on eri tuotteet. Nämä ovat kuitenkin tomaatteja, mutta kaupallistamisvaiheessa ero on suuri. Onko tämä otettu huomioon? Ajatteko ottaa sen huomioon, koska tähän on kohdistunut paljon kritiikkiä? Nyt on käymässä niin, että tämä pieni kirsikkatomaatin tuotanto on vaikeuksissa kilpailun takia. Danke, kollega. Kiitoksia, kollega Buda. Kiitoksia, puheenjohtaja. Milloin on kysymys? sen suuntaan, että millä tavalla voidaan vakauttaa tuot, tilanne esimerkiksi äh, siipikarilihan osalta. Minä tulen Romaniasta ja siellä kotikonnuillani oli ongelmia äh, lintuinfluenssan kanssa. Ja tämä johti siihen, että eräät tilat joutuivat tavallaan, äh, ajatuvat konkurssiin, mutta oikeastaan siipikarjalihan pitäisi kuitenkin olla, pitäisi, pitäisi olla saatavilla. Ja toinen asia on se, että on paljon huo, tuontia. Kysymys onkin, että millä tavalla me voimme suojella äh, viljelijöitä EU-ssa näiltä tuonneilta, koska nehän johtavat siihen, että, että meidän tuottajamme äh, kokevat vaikeuksia hinnan kanssa. Ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ajaudumme sellaiseen tilanteeseen, että, että tuotu liha on, tulee olemaan paljon huokeampaa. Me olemme siis tekemisissä, tekemisissä polkumyynnin kanssa, ää, ää, jotka tulevat, ja tuo, jolloin tuote tulee EUn ulkopuolisista maista. Ja meidän tuottajamme tavallaan ää, ajetaan pois markkinoilta. Meidän täytyy kuitenkin huolet antaa looginen vasta. Kiitoksia, kollega Desea. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä suurin piirtein kaikista huolista, jotka tänään on esitetty. Mutta yksi asia, johon haluaisin komissiolta kannan, koskee näitä hyvin erikoistuneita tuojia, jotka hyödyttävät vain yhden osan, esimerkiksi kanasta vaikka vain fileen tai ruhoon. Niin tämä, on, tämä on tietenkin asia, joka meillä on tuotu tietoon. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne hyvin erikoistuneiden tuojien tilanteeseen. Kuinka voisimme niitä paremmin valvoa tämän delegoidun säädöksen kautta? Haluaisin palata siihen, mitä tässä juuri sanottiin. Kun tänne toiminne aina haluamme, että, halu, että me haluaisimme, että viljelijät toim, pärjäävät. Meillä on näitä kiintiöitä ja järjestelmällisesti näemme, että täällä on tuotteita, jotka tuodaan tänne meidän alueellemme ja jotka tekevät sen, että eurooppalainen tuotanto häviää. Kun puhutaan näistä kiintiöistä, eikö me samalla pitäisi sopia pelisäännöistä tuotteiden jakelijoiden suhteen? He ovat kyllä suuresti vastuussa siitä, mitä tänä päivänä tapahtuu. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä tähän, tähän esitysistan kohtaan? Niin, Ei näytä olevan. Ja pyydänkin teitä vastaamaan, jos Thank you. Kiitoksia. Me, meillä on vain yksi kuva tästä asiasta näkemistä. Äh, tämä selityskin osalta on ihan tarkoituksella, koska pitkälti tämä, nämä huolet, aiheet ovat koskeneet siitä, että ollaan liian, äh, liian, liiallisen tuontikilpailun äh, edessä, joka ei ole, äh, ei ole hyvä tilanne meidän tuottajiemme kanssa. Tämä kuva oikeastaan näyttää teille tuot, tuotannon. Tässä on tämä tässä on iso sininen pylväs ja kaksi pientä, ne ovat tuonti ja vienti te näette tästä, että tuotanto ja kulutus ovat kasvamassa, koska meillä on hyvin dynaaminen sipikarjasektori. Kulutus kasvaa noin viisen viiden vuoden aikana ehkä 18 prosenttia. Kuluttajat syövät enemmän siipikarjalihaa toisin kuin päinvastoin kuin muita, muita lihalajeja. Ja, ja, ja Tämä laatu on parantunut ja, ja tästä hyötytään, hyötyvät kaikki. Ja nämä pienet pykälät tässä ovat tuntien vienti. Oikeastaan me viemme, viemme yhtä paljon kuin tuomme. Ja se on tärkeää muistaa, minä tiedän ja haluan olla läpinäkyvä tässä. Me voimme, tuonnin, me voimme tuona, tuoda kanan rintalihaa tai filettä ja sitten viedä muita osia mutta on tärkeää muistaa tämä myös, kun puhutaan tästä pienestä tuonnista. Nyt siipikarilihan kauppa on oikeastaan mennyt palasiksi, se on hyvin vähän kaupataan sit koko ruhoa. Ja tähän, tämä näkyy jälleenmyyjien tasolla. Kuluttajat lisääntyvästi ostavat siipikarjaa joko jalostettuna tai tiettynä osina. Ja, ja, ja, ja koko ruhon tuonti on vähentynyt koko ajan ja, ja tämä halutaan tietenkin jalostettuja tuotteita ja, ja vähemmän ehkä siipiä ja ää, ää, koipia. Tämä kauppa tasapainottuu ää, näiden markkinatrendien myötä. Me olemme rakentaneet hyvät markkinat ja me viemme niitä, mitä paljon niitä me emme itse syö ja tämä on tiukasti valvottu markkina ja määrät ovat, määriä ja näitä osia pyydet, kysytään yhä enemmän. Ja nämä uudet tariffikiintiöjärjestelyt mahdollistavat monikansallisen kaupan esimerkiksi Brasilian ja Ukrainan kanssa, jossa voidaan hyötyä tariffikiintiöistä. Ja jos sanoisin, en, en koskaan riskeeraa näissä asioissa, mutta kun ajatellaan näitä määriä, ja se on kuitenkin pieni osuus tästä koko tuonnista ja koko kulutuksesta, niin se on oikeastaan, se, tässä voidaan puhua liiottelusta. tässä, tässä, tässä, näissä ei ole markkinoita. Ja tässä yhteydessä sanoisin, että jonka herra Budalle, me olemme hyvin tiukkoja siinä, miten me valvomme tätä tuontia – Enkä nyt toista uudestaan tätä niitä toimenpiteitä, joilla on tehty sertifiointivaatimukset ja, ja fyysinen identiteetti voidaan tarkistaa rajatarkastuksen yhteydessä, mutta periaatteessa ja tämä käytännössä valvonta on tiukkaa. Annan esimerkin. Ja suurin lihakauppakumppani on nyt nyt hyväksytty siipikarjan osalta EU-ssa. Me emme ole tähän mennessä tyytyväisiä meidän tuontiehtojemme kanssa ja voisin haluta vakuuttaa Ruva Sandersille, että me aiomme ja me teemme ja jatkamme tarkkaa seurantaa tuontien osalta myös suhteessa tariffikiintiöihin. Ja sanon saman aika varoen, koska ihmiset tässä aprikoivat myös Mercosuria, mutta kun ajatellaan Mercosur-säädöksiä, jotka tulevat voimaan, siinä sielläkin on turvalausekkeita sen suhteen, että, että jos tuonti on liiallinen suhteessa kotimaiseen tai kotimarkkinoiden tuotantoon. Ja, voi, ja sitten valkosipulista. Nyt kun puhumme näistä tariffikiintiöistä valkosipulin osalta, Kiinan kohdalla tässä on pitkä historia, kun ajatellaan Kiinan hintoja, maailmanmarkkinoiden hintoja, EU-markkinoiden hintoja. Ja sitten tariffikiintiöiden tarve on ollut suuri. Siinä on ollut aikaisemmin ongelmia suhteessa petoksiin. Me olemme hyvin varovaisia ja me konsultoimme, konsultoimme sidosryhmiä, että, että tämä uusi järjestelmä on veden vesitiivis ja että emme halua altistua millekään ristille petoksen osalta Ja tämä määrä koskee Kiinaa, ja me yritämme varmistaa, että ei ole mitään kauppapoikkeamia niin kuin aikaisemmin on tapahtunut myös kiinalaisen valkosipulin kautta, joka ikään kuin tuli Indonesiaan ja sitten tuotiin tänne ikään kuin mukamassa Indonesiasta ja me aiomme suojautua tämän tyyppisiltä käytänteiltä. Siinä taisivat kaikki olla, ellei ole, niin mä voin palata uudestaan näihin kysymyksiin, jotka jäivät mahdollisesti auki. Kiitoksia paljon. Ellei muita kysymyksiä ole, voimme päättää tämän esityslistan kohdan. Ja sitten jatkamme tietenkin delegoitun säädöksen käsittelyä myöhemminkin. Sitten vuorossa esityslistan kohta kuusi keskustelu Japonika Riisin tuonnin tilanteesta EU:ssa. Tämä oli kollega De Castron kysymys, koska näillä markkinoilla on ollut sellaista kehitystä, että 230 prosenttia enemmän tuontia vuodesta 2018-2019 tietoisena siitä, että 75 prosenttia riisistä on riisiä erityisesti Italiassa siinä mielessä, että meitä kiinnostaa kovasti, miten komissio suhtautuu tähän ja arvioi tämän kehityksen. Annankin äh, puheenvuoron johtaja Skannerille. Uh, thank you, Mr. Chair, and uh, thank you. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset kollega De Castrolle siitä, että olitte tämän asian esille. Ei ole mikään salaisuus, että tämä on arkaluontoinen juttu ja sitä käsitellään markkinakomiteassa jäsenvaltioiden kanssa kuukausittain. Ja tämä liittyy siis riisikysymyksiin ja meidän käyttää, käy, täytyy aina muistaa nykyinen markkinatilanne. 1,7 miljoonaa riisitonnia tuotetaan tänä markkinointivuotena, hiukan suurempi luku kuin edellisvuonna. Me olemme aika lailla riippuvaisia tuonnista, varsinkin indikaan laikeen osalta, ei japonikan osalta. Tuontimäärät ovat noin 100-120 000 tonnia kuukausittain, 1,4 miljoonaa vuosittain. Ja yleensä Yhdysvalloista, Intianasta, Taimaasta, Myanmarista ja Kambodsasta nämä tulevat, eli eBay-maista. Joskus Kiina ja Vietnam unohdetaan tyystin. Tietänette, että otimme suojalausekkeen käyttöön Myanmarin ja Kambodjan osalta indikalajikkeen suhteen. Tämä otettiin käyttöön viime vuoden tammikuussa ja pysyy kolmen vuoden ajan voimassa ja näin 175-125 euron per tonni. Tämä laskee vuosittain. Tämä on osoittautunut toimivaksi välineeksi. Näin on indikalajikeen määrään tuontia pienennetty, mutta tilanne on muuttunut huomattavassa määrin, vaikka turvalausikejärjestelmä on ollut käytössä – Mitä japonikalajikkeeseen tulee, ja tämähän on aiheuttanutkin päänvaivaa Myanmarista, tuontimäärä on noussut 30 tonnista 210 tonniin tämä viime vuoden puolella, eli vuodessa tällainen nousu. Tässä pitää muistaa kokonaistuontiluvut. Kuten jo totesin, niin 1,4 miljoonaa tonnia on vuositasolla tuontimäärät ja mitä taas tulee vientimarkkinoihin, varsinkin Japonikan osalta markkinat ovat aika lailla huomattu, mutta suhteessa Japonikaan niin aika lailla pienet. Eli vienti ei ole helpottanut tilannetta juurikaan. Huolimatta tästä niin Hinnat ovat pysyneet aika korkealla. Ja olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa, kuten sanoin, lähes kuukausittain keskustelemme jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Ja haluamme, että hinnoista komissio pysyisi tasolla, koska se jos mikä vaikuttaa markkinatilanteeseen. Jos havaitsemme, että hinnat laskevat roimasti, niin silloin tiedämme, että ongelma on olemassa, mutta näin ei ole vielä tietämämme mukaan käynyt. Hiljattain hyväksyimme delegoidun säännöksen. Tämäkin aiheuttanee ongelmia. Oikeastaan viime viikolla poistimme Kambodsan osalta tietyt tullietuusmääräykset, mutta tämä ei liity millään tavalla markkinatilanteeseen, vaan siihen, ettemme ole tyytyväisiä Kambodsan ihmisoikeustilanteeseen varsinkin minkälaisia kansalaisoikeuksia ja miten niitä on leikattu maassa. Tämäkään ei ole teille yllätys alun alkaenkaan. Markkinatilanteesta johtuen suojalauseketta ei ollut tarkoitus ottaa käyttöön. Jos syntyy tilanne, että meidän pitää ehkä harkita turvalausekkeen käyttöä, ei Indika-lajikkeen, vaan Japonikankin osalta, niin on olemassa GSP-määräyksiä, eli 21 artiklan mukaiset toimet, niin sanotusti, jota on käytetty Indikaan. No ainakaan tähän mennessä sitä ei ole käytetty Japonika-lajikkeen osalta, mutta jos on olemassa näyttöä, että markkinat kärsivät ja että tästä tuottajat ja jäsenvaltiot kärsivät, niin silloin komission pitää olla yhteydessä pääosastokauppaan. ja tiedämme, että kyllä siellä halutaan tehdä tarvittaessa sellaisia päätöksiä, että otetaan käyttöön turvalauseke. Emme ole vielä siinä tilanteessa, mutta seuraamme tarkasti, miten tilanne kehittyy. Kiitoksia paljon. Kollega De Castro. Direttore Kiitän johtaja Michael Kanaria tästä tiedosta. Tämä delegoitu säädös, johon viittasitte, joka koskee tyytymättömyyttämme näihin, oike- näihin oikeuks- sivilioikeuksiin ja muihin takeisiin, koske näitä eh, maita, mm, koskee tiettyjä tuuleja, mutta siinä ei ole riisi mukana. Meillä on tämä vaaralauseke, meillä on hyvin tärkeä pyyntö ja siitä on esitetty myös suullinen kysymys komissiolle. Nämä varotoimet raukeavat, ne ovat degressiivisia, kuten sanoitte. Voidaan ajatella, että siinä tapauksessa, että tilanne jatkuisi, olisiko riisi mahdollisesti mukana luettelossa vai onko meidän jatkettava tällä tiellä, jossa käytetään vain näitä varolausekkeita – Tämä ongelmahan vain kasvaa ja Ponnikan lisäksi myös Indika on nyt mukana. Dank, Kiitoksia, kollega. Ja ehkä hieman recht No, te esititte hyvin aika positiivisin kuvat, ettei markkinahäiriöitä olisi ollenkaan Euroopan riisimarkkinoilla, mutta näinhän ei ole asialla, että Italian riisimarkkinoilla on ollut valtavia ongelmia viime vuosina ja muistutan siitä, että monissa osissa, tietyissä osissa e, e, Euroopassa, esimerkiksi Pohjois-Italiassa, riisi on oleellinen elintarvike ja ei ole, siellä on e, aivan tietyt olosuhteet tarvitaan riisin valmistamiseen, eikä voida tukeutua myös sojaan tai maissiin. Ja halusinkin Eh, muistuttaa myös siitä, että minä puolitoista kaksi vuotta sitten minulla oli mahdollisuus eh, käydä Myanmarissa ja Kambodžassa ja olen täysin samaa mieltä näistä huolista, joka liittyy, jotka liittyvät Kambodžan ihmisoikeuksiin ja poliittiseen tilanteeseen, joka on, eh, maa on kehittymässä kohti puhdasta diktatuuria, eikä siellä näy, näy minkäänlaista kehitystä ja maalla ei ole myöskään mitään oikeutta saada tullietuoikeuksia. Sehän ei ole mikään köyhä maa enää. Mikään, ja siinä ei, ei ole millään, mitään perustetta sille antaa, antaa sille tullietuoikeuksia, joka meidän täytyy yksinkertaisesti reagoida EU-tasolla silloin, kun maat kehittyvät taloudellisesti, niin kuin Kambodjan kohdalla – niin silloin tuli oikeudet pitää lakkauttaa ja sitten löytää uusenlaisia sopimuksia, kuten kauppasopimuksia. Kauppasopimus Kambodjan kanssa on saatettu liikkeelle. Ja tässä Riisin kohdalla se, tässä löytyy muitakin e, e, esimerkkejä epäreilusta kilpailusta ja siinä pitää toimia. Kiitoksia. Kollega Aguilar. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten alkaen, kun 2019 tätä lauseketta on sovellettu Myanmarissa, on 18 prosenttia vähentynyt indikariisin vievän. Tästä huolimatta 213 prosenttia on lisääntynyt ja japonikariisin tuonti lähes 40 prosenttia japonikasta Myanmarista tulee Espanjan kautta Euroopan. Kysymykseni kuuluu siitä, onko on nyt hyvä, että on pakollinen merkintä, jossa erotettaisiin alkuperä sekä käytettyyn tuotantomenettelyyn riisissä, jota kaupan asetetaan markkinoille Euroopan unionin alueella, aivan kuten maitosektorilla on tehty. Kun meidän riisimme korvataan Myanmarin riisille, suositaan riisiä, jossa ei ole noudatettu samoja laatustandardeja, elintarviketurvallisuutta ja ympäristön kestävyysstandardeja, joita eurooppalaiset kansalaiset vaativat. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Desea. Merci président et merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissiota näistä selvityksistä. Näin meillä on vähän täsmällisempi kuva tilanteesta. Kuten kollega Dorfman, uskon, että ei pidä aliarvioida sitä, millaisia vaikutuksia meidän kaupallamme voi olla eurooppalaisiin riisintuottajien. Tämä jälleen kerran osoittaa sen, että loppupeleissä elintarvikkeet tuotteet pitäisi käsitellä vähän erillään muista tuotteista. Olisi aina muistettava se, että tuotannon takana on myös viljelijät, jotka järjestäytyvät meidän valintojemme kunnianhimotason mukaisesti koskien tuotantoolosuhteita myöskin. Ja kyllä tätäkin on tarkasteltava läheltä. Kollegoiden tapaan Toivon, että voimme helpottaa näiden olemassa olevien välineiden käyttöä, kuten nämä suojalausekkeet, joista puhuitte. Tuotteet kuitenkin pyytävät, että suojalausekkeita voitaisiin helpommin saada käyttöön. Edelleen, mitä tulee velvoit, mitä tulee vaatimuksiimme koskien eurooppalaisia tuottajia, niin tässä tarvittaisiin vastavuoroisuutta muilta tuottajilta. Kyllä tässä vielä työtä on tehtävänä, jotta voisin, voitaisiin myös rauhoitella eurooppalaisia riihin, riisien tuottajia. Luotamme teihin, toivomme, että saamme vielä kunnollisimpia vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Sander. Merci alors. Euh, Kiitoksia. Suojalausekkeen aktivointi koskien eurooppalaista indikaattorisin tuonti on hyvä asia, että voitaisiin suojella alaa, joka on jo nyt hyvin heikentynyt. Näemme kuitenkin, ettei tilanne ole mitenkään ihanteellinen, niin kuin täällä on sanottu, koska japonikaariisin tuonti ei ole tässä katettuna ja sitä edelleen tulee suuria määriä Eurooppaan. Osittain olette jo kysymykseni vastannut, kun alun perin kysyin sitä, että Oletteko aikoneet toimia? Jos ymmärsin oikein, odotatte, että tuottajat Euroopassa ottaisivat teihin yhteyttä koskien sitä, mihin asti pitäisi mennä. Millä tavalla te voitte toimia? Milloin komissio ajattelee, että pitäisi tähän reagoida? Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. En nyt lähde muita puheenvuoropyyntöjä enää. Ja sitten lopuksi vielä vastauksena. Olkaa hyvä. I think a, a common team raised. No, täällä uh, useissa puheenvuoroissa otettiin esille, että tämä eri, uh, tilanne markkinoilla, jäsenmaiden markkinoilla, erityisesti Italia ja Espanjan markkinoilla, on huono me olemme ja olemme aina huolissamme mistä tahansa tilanteesta, e, joista tuottajat joutuvat kärsimään, erityisesti jos se johtuu meidän tuontipolitiikastamme. Ja siksi minä painotin aikaisemmassa puheenvuorossani useaan otteeseen, että, että me keskustelemme tästä kuukausittain esivaltioiden kanssa. Me emme siellä vieläkään ole nähneet mitään hintanäyttöä markkinatilanteesta – niin loppupeleissä voimme toimia vain näytön pohjalta. Jos on selviä lukuja, jotka kertovat selkeistä vaikutuksista markkinoihin, joka sitten puolestaan voidaan kohdentaa tähän tuontiin. Olemme valppaina tässä yhteydessä ja voin vain toistaa, mitä me jatkuvasti sanomme jäsenvain, pitäkää meidät ajan tasalla markkinatilanteen kehityksestä, erityisesti hintojen osalta mutta tässä tällä hetkellä emme ole vielä nähneet tällaista näyttöä. Tai, ja äh, mainitsin jo aikaisemmin, että olemme jo käyttäneet turvalausekkeita äh, suhteessa indikan äh, lajikkeen tuontiin aina vuonna 2022 loppuun asti – ja silloin katsotaan, pidennetäänkö sitä vai ei, riippuen markkinatilanteesta, mutta mehän kaikki ymmärrämme sen, että tämä liittyy Indikaan eikä niinkään Japanikaan. Ja Japanikan osalta tilanne on se, että, että, että tuonti Myanmarista on vain 30, 30 000 tonnia, joka on merkittävä. Eikä, eikä että tuonnit muista muista maista mukaan lukee Kiina ja, ja Vietnam – ne ovat myös kasvaneet, ei samassa määrin kuin Myanmar, mutta kuitenkin huomattavasti. Ja tämä antaa ymmärtää, että, että markkinoilla on kysyntää Euroopassa Japanin lajikkeen osalta ilman välttämättä, että painetaan hintoja niin, että, että meillä olisi sellainen tilanne, että markkinat ovat romahtamassa. Ja mitä taas tuonti, ehtoihin tulee yleisesti, me olemme valppaita laadun ja turvallisuuden niin poispäin suhteen. Me olemme, ja voin antaa esimerkin tästä, yhtey- tästä yhteydestä, tämä ei liity nyt varsinaisesti mihinkään mainittuun maahan, mutta muutama vuosi sitten meillä kielsimme käytön, joka on, jota käytetään äh, riisintuotannossa Intiassa. Ja siitä tuli hyvin kuuma peruna kun neuvottelimme Intian kanssa ja siellä luotiin painetta äh, sen suuntaan, että pitäisi viivästyttää ja jatkaa ja antaa poikkeuksia ja niin poispäin ja pitää odottaa tieteellistä näyttöä ja niin poispäin. Se oli keskeinen asia jo äh, silloin EUn ja Intian väleissä. Me kieltäydyimme tästä, koska me olimme vakuuttuneet siitä, että tieteellistä näyttöä oli, että, että, että tästä oli haittaa kuluttajille ja me olimme, pidimme kiinni tästä kiellosta ja halusin vain tällä tavalla vakuuttaa teille, että me emme ota riskiä tässä suhteessa. Ja siinä mitassa, kun mitä meidän pitäisi tehdä esimerkiksi etiketöinnin suhteen, ja voin vain sanoa, että odotetaanpa, että, että en nyt halut ennakoida, mitä säädökset tältä osin tulee, me pitää kuitenkin vahvistaa säädöksiä suhteessa tähän. Ja sitten lopuksi vielä me jatkamme markkinoiden seurantaa, mutta meidän täytyy olla varovainen, että emme sotke turvalausekkeita, jotka johtuu kaupallisista väärinkäytöksistä, ja sitten taas toisaalta ihmisoikeussäädöksiä GSPn osalta. delegoitu säädös, joka on nyt eh, parlamentissa tutkittavana suhteessa Myanmariin oli se, kuului tähän jäljempää, niin kuin aikaisemminkin eh, mainitsin, nämä ihmisoikeushuolet. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Minä eh, muistutan tästä myös aina komissiossa. Nämä eivät ole kaupan, kaupan suojelemisen syistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon Onko muita kysymyksiä? E-, ei ole. E, saa nähdä, pääsemmekö me samaan analyysiin. Meidän pitää pysyä valppaina tässä suhteessa, kun ajatellaan turvalausekkeita. Hyvät kollegat, me olemme päässeet tämän päivän esityslistan maaliin lähes tunti etuajassa. Kuten odotettua, huomenna jatketaan kello yhdeksän. Aloitamme äänestysrupeamalla. Ja siinä mielessä ja siinä hengessä toivotan teille mukavaa iltaa. Kuulemiin.